So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen nicht die Hyvää äh, huomenta kollegat, ei rangaista niitä, jotka ovat ajoissa paikalla, vaan aloitetaan täsmällisesti kokous. Avaan valiokunnan kokouksen. Ja kohdassa yksi esityslistan hyväksymisen yhteydessä voin kertoa, että meillä on kaikki muut kielet paitsi Viro ja Malta tulkattuna. Toinen ilmoitus, joka minulla on Ilmoitettavana on, että kollega Ada Janos, hänestä tulee seuraava Unkarin presidentti nähtävästi. Ja haluaisin sanoa tämän nyt henkilökohtaisesti. Hän ilmoitti, että hän on tällä paikalla iltapäivällä. Kolmas ilmoitus. Meillä on uusi kollega, tarkkailija Kroatiasta – laajentuminen menee eteenpäin ja kollega Romana Jakovic kuuluu SND-ryhmään. Hän ei ole täällä vielä paikalla, mutta kuitenkin nyt jo minunkin puolestani sydämellisesti tervetuloa. Neljäs ilmoitusasia on se, että ALDE-ryhmässä on tapahtunut muutos. Bill Newton Dan on luopunut paikastaan ja hänen tilalleen tulee kollega Rebecca Teilä. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Ja viides ilmoitusasia. Tänään 25. huhtikuuta on maailman malariapäivä. Malaria ah, on hyvin vaarallinen sairaus ja miljoonat ihmiset siitä kärsivät. Ja ainoastaan vuonna 2009 781 000 ihmistä kuoli tähän sairauteen, joten paljon on vielä tehtävää. Eli on erittäin hyvä, että on tällainen malariapäivä, kun kiinnitetään huomenta asiaan. Kuudes ilmoitusasia on hyvin iloinen asia nimittäin Bonn Saksan liitotasavallassa. Siitä tulee hallitusten välisen biodiversiteetin ja ekojärjestelmäpalveluiden äh, keskus niin, että meillä on sitten Euroopassa tärkeässä, tässä tärkeässä asiassa myös keskustelukumppani. Mehän tästä äänestimme viime Strasbourgin viikolla. Ja nyt me sitten saimme asian hoidettua näinkin lähelle meitä. No niin, tässäpä puheenjohtajan ilmoitukset ja siirrymme sitten esityslistan kohtaan kolmen. Pöytäkirjojen hyväksyminen 29. helmikuuta ja ensimmäinen malliskuuta. Kellään ei olisi niihin mitään huomautettavaa. Ja sitten siirrymme esityslistan kohtaan numero neljä järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla. Aika laaja otsikko, mutta hyvin tärkeä aihe. Ja esittelijä on kollega Baasa Eichhout. Ja kollega Baas Eichhouthan on jo paikalla, joten voimme käynnistää keskustelun heti. Baas, ole hyvä. Kiitos. En ole varma, voimmeko käynnistää keskustelua, koska minun on hieman vaikea keskustella itsekseni. Mutta onhan meillä Kris täällä paikalla, joten aloitetaan vain. Joten kiitokset. Tämä on nyt toinen kerta, kun me puhumme tästä aiheesta Envi-valiokunnassa. Ensimmäinen kerta oli ensimmäinen mielipiteiden vaihtoaiheesta ja silloin saimme hyviä kommentteja ja tämän pohjalta sitten Saimme paljon tarkistuksia ja ensimmäinen tapaaminen varjoesittelyiden kesken meillä oli viime viikolla se ja keskustelimme siitä, miten mennä eteenpäin asiassa. Ja nyt on sitten vuorossa valiokunnassa keskustelu näistä tarkistuksista ja haluan antaa kaikille kollegoille mahdollisuuden osallistua tähän ja antaa omat näkemyksensä tästä aiheesta. Ihan lyhykäisesti siitä, mistä tässä nyt olikaan kysymys. Tämä on siis asetus, joka muuttaa olemassa olevaa asetusta. Se korvaa olemassa olevan valvontamekanismin, joten voisi sanoa, että noin 80-85 prosenttia tästä asetuksesta sellaisena kuin komissio on sitä ehdottanut, on hyvin tällaista suoraa tekstiä valmista työtä. Mutta kerron vielä, miksi tämä raportti raportointi- ja valvontavelvollisuus on niin tärkeää. Ensinnäkin me tarvitsemme järjestelmän jäsenvaltioille, kun ne toimeenpanevat ilmastopakettiinsa. Toisekseen on tarkoitus myös parantaa tiedon avoimuutta ja vertailtavuutta. Ja kolmanneksi varmistaa se, että unionin jäsenvaltiot Äh, täyttävät myös kansainväliset äh, raportointivelvollisuudet äh, ja tukevat kolmansia maita, eli kysymys on myös rahoituksesta. Ja sitten neljänneksi tätä valvontaa tehdään siksi, että voimme parantaa ja kehittää uusia ilmastonmuutosinstrumentteja. Ja siltä osin hyvin yleisellä tasolla voisi sanoa, että esittelijä tukee komission ehdot, ottamaa suuntaa tässä mietinnössään. Ja kuten kaikki ovat varmasti nähneet ja kuten on myös keskusteltu aikaisemmissa mielipiteenvaihdoissa, yritän ehdottaa myös tiettyjä vahvistuksia komission tekstiin, eli keskitymme tähän matalahiilisiin strategioihin ja katsomme, mitä voimme saavuttaa pitkällä aikavälillä, samoin kuin meriliikenne ja merikuljetukset, joista on tulemassa hyvin tärkeä sektori, ja odotammekin komissiolta tästä tiedonantoa. Aikataulu on hieman epäselvä, mutta odotamme kuitenkin tällaista ehdotusta komissiolta. Joten tämäkin mietintö voi auttaa komissiota keräämään tällaiseen ehdotukseen erilaista tietoa. Käytän tätä asiaa myös painottaakseni, että käy, tulojen käytön pitäisi mennä matalahiiliseen järjestelmän kehittämiseen. Mehän sanomme päästökauppajärjestelmässä, että tähän pitää käyttää hyvin paljon rahaa ja tätä täytyy kehitellä eteenpäin ja että teollisuus on myös panostanut hyvin paljon nyt jo matalahiiliseen teknologiaan ja tässä meidän pitäisi saada uutta innovaatiota. Ja kuten sanoin, me kävimme ensimmäisen mielipidevaihdon varjoesittelijöiden kesken viime viikolla ja sovimme varjoesittelijöiden kesken, että työstämme kompromisseja jotka olisivat sen suuntaisia, että vahvistetaan komission ehdotusta. Me tulemme työstämään rahoitus, merikuljetus, matalahiiliset strategiat pitkällä aikavälillä. Nämä ovat ne asiat, joita me, joihin me keskitymme näissä kompromisseissa ja eniten tarkistuksia on esitetty nimenomaan näistä asioista. Niitä on yli sata, joten me yritämme tästä tehdä nyt sitten kompromissitarkistuksia ja varmistaa sen, että toukokuun lopussa äänestys olisi hieman selkeämpi ja helpompi tälle valiokunnalle. Minulla on muutamia selkeitä kysymyksiä kollegoille, jotka ovat esittäneet tarkistuksia, mutta en nyt näe niitä kollegoita täällä paikalla, mikä on tietenkin ikävä, koska tämä on nimenomaan se mahdollisuus saada ymmärtää tarkemmin, mitä kukin tarkoittaa milläkin tarkistuksella. Mutta vain esimerkkinä, joskus me korvaamme näitä valvontavelvoitteita, tai ainakin tällaisia tarkistuksia on esitetty, jossa muutetaan nämä velvoitteet yhdestä vuodesta kahteen vuoteen, ja se on kuitenkin nykyistä EU-lainsäädäntöä vastaan. Joten siltä osin toivoisin, että jotkut näistä tarkistuksista, että ne, vedettäisiin takaisin toivon mukaan, tai ainakin selitettäisiin miksi, koska meillä on jo ilmastopaketti e, ja niillä aloilla on tehtävä jo, jo vuosittainen raportointi, joten olisi outoa, jos tässä asiassa raportointivelvollisuus olisi kaksivuotinen. Mutta kuten sanoin, ne kollegat eivät ole paikalla, jotka ovat esittäneet näitä tarkistusta, joten ehkä hoidamme nämä kahdenvälisesti. Nyt odotan mielenkiinnolla mielipiteiden vaihtoa myös varjoesittelijöiltä, vaikkakin kuulinkin heitä viime viikolla, mutta paljon voi muuttua viikon aikana. Me tiedämme tämän Alankomaissa, koska hallituskin voi viikon aikana kaatua mikä sinällään on ihan hyvä uutinen minun näkökulmastani. Mutta pyytäisin nyt muutakin kollegoita osallistumaan keskusteluun. Kiitos. Bedank for het werk, Bas Eichhout. Kiitoksia paljon tästä työstä, Bas Eichhout. Seuraava puhuja tässä luettelussa on varjoesittelijä EPPstä, Edustaja Garbini. grazie. Eh, io sono... Kiitoksia. Esitän asian lyhyesti, koska viikon kuluessa minun kannaltani ei ole niin paljon muuttunut. Ehkä hallitukset kaatuvat, mutta minun mielipiteeni ei muutu niin nopeasti. Olen pahoillani, en ihan tuota alkua kuullut jäin ruuhkiin kiinni, nimittäin olin kilometrin aikana puoli tuntia ruuhkassa, mutta no niin, minä toimin siis ja olen mielipiteeni esittänyt, eikä sen suhteen ole mikään muuttunut. Aikhaut ja minä olemme tavanneet ja sopineet, että työstämme kompromissi, ehdotuksia ja yhdestä asiasta olemme samaa mieltä. Tämä ehdotus valvontamekanismista on toki tärkeä väline, jota tarvitsemme. Totesimme, että olemassa olevaa lainsäädäntöä on sovellettu huonosti tai siihen on liittynyt vaikeuksia ja nyt on asetettu uusia tavoitteita ja uusia velvoitteita ja lisäponnistuksia tarvitaan valtioilta. Eli kyse on siitä, mistä on jo sovittu, mikä on jo siis sovellettavaa lainsäädäntöä, niin sitä pitäisi myöskin panna täytäntöön. Se on oikeastaan tärkein tavoite Muutenhan me tietenkin eh, laadimme hienoja tekstejä ja julkilausumia, mutta sitten todellisuus joskus unohtuu. Kuitenkin meidän pitää lähteä liikkeelle realiteetteista. Meillä on hyvin kunnianhimoisia suunnitelmia ja tavoitteita, mutta sitten tämän lainsäädännön soveltamisessa on vielä paljon toivomisen varaa. Ja sen takia niin yhdessä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa olemme sopineet, että meillä tärkein tavoite olisi lainsäädännön yksinkertaistaminen edelleen niin, että siitä tulisi tehokkaampaa. Haluamme välttää päällekkäistä työtä. Tämähän on nähty Ja tästähän jo viimeksi puhuttiinkin. Se ei aina ole niin ilmeistä, mutta kyllä se kuitenkin on todettavissa. No, mitkä ovat sitten tämän asetuksen tavoitteet? Raportointi, valvonta. Eikä oikeastaan sen pidemmälle haluta tässä mennäkään. Ja haluamme tietysti saada aikaiseksi asetuksen, joka on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Emme halua välttämättä sen enempää. Emmekä halua pakottaa jäsenvaltioita ottamaan vastaan vielä lisäkustannuksia, jotka voisivat johtaa sitten siihen, että se, mitä ei vielä ole pantu täytäntöön, niin ei niitä velvoitteita edelleenkään pantaisi täytäntöön, koska uusiakin toimenpiteitä tulisi sovellettavaksi. Meillähän on jo tämä valvontamekanismi, jäsenvaltiolla on velvoitteet eikä niistä tarvitse sen enempää keskustella. Ja haluaisin tosiaan minäkin mainita saman asian kuin mistä esittelijäkin puhui, että ei ole järkevää sopia raportointi velvoitekaudesta joka toinen vuosi, kun kuitenkin meillä on jo sääntö, että kertomukset pitää laatia vuosittain. Eli uskoisin, että tässä asiassa olemme yhtä mieltä. Ja tämä lienee toteutettavissa. Haluaisin tosiaan vielä korostaa sitä, että emme halua laajentaa asetuksen soveltamisalaa, vaan haluamme pitäytyä olemassa olevassa soveltamisalassa, mutta haluamme ottaa käyttöön sellaisia toimenpiteitä, joiden myötä täytäntöönpano paranee ja siitä tulee myös nopeampaa. Kiitos. Kiitoksia paljon kollega seuraavaksi. Minulla on tällä listalla Chris Davis, varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Eilen meillä oli Kiinan edustaja paikalla täällä seminaarissa ja tässä puhuttiin muun muassa esimerkiksi päästökauppajärjestelmästä Kiinassa ja siellä kävi ilmi, että miten tärkeää on, että on olemassa raportointimekanismit kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Tämä on äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan kaikkea, mitä me teemme kansallisella tasolla, jotta voimme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on hyvin tekninen asiakirja. Meillä on kansainvälisiä velvoitteita meillä on vaatimuksia EU-lainsäädännön kautta, jota meidän täytyy noudattaa, ja me olemme jättäneet 150 tarkistusta komission ehdotukseen. Tarkoituksena on parantaa tätä asiakirjaa, joissakin tapauksissa hiukan tiukentaa sitä, ja sitten joissakin toisissa tapauksissa pyrimme ratkaisemaan tai kiinnittämään huomiota kansallisiin ongelmiin – mutta kaikki nämä tarkistukset tai ainakin useat niistä eivät välttämättä tarjoa meille parempaa mahdollisuutta soveltaa näitä perusvaatimuksia, jotka liittyvät tähän seurantaan tai valvontaan, tai ainakaan halvimmalla mahdollisella tavalla. Joten tietysti tässä nyt ehkä jossakin tapauksissa ollaan liian kunnianhimoisia tai jätetään tarkistuksia, joita ei välttämättä ymmärretä. No ehkä minäkin olen näin tehnyt, ehkä vedän osa niistä myöskin pois ainoa kommenttini on se, että todellakin odotan keskustelua esittelijän kanssa kompromissitarkistuksista, mutta haluaisin myöskin mielelläni kuulla komissiolta yksityiskohtaisesti eh, heidän käsityksensä tarkistuksesta, koska en nyt tässä halua mitenkään lisätä taakkaa, jotka, mm, joka olisi täysin tarpeetonta. Me olemme johtavassa asemassa maailmassa tämänkaltaisten mekanismien käyttöönotossa. Me todellakin tässä olemme edelläkävijöitä. Jos on tehty järkeviä ehdotuksia, jotka tarjoavat mahdollisuuden tehdä tämä paremmin, niin olkoon näin. Mutta meidän ei pitäisi kuitenkaan tässä mitään lisätaakkaa asettaa sellaisille, joiden pitää soveltaa tätä hyvin monimutkaista lainsäädäntöä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, Chris. Seuraavaksi Marita Örskog, STD-ryhmästä. Tack så mycket. Eh, Kiitos. Minä tulin niin myöhään, että menetin keskustelun alun, mutta haluaisin siitä huolimatta mielelläni ilmoittaa, että meidän ryhmämme, sosiaalidemokraattinen ryhmä, yrittää työskennellä edelleen komission ehdotuksen pohjalta me haluamme luonnollisesti mielellämme, että EUn kannanotot ja ehdotukset osoittavat, että me olemme valmiita toimimaan roolimallina, olemaan esikuvana. Samanaikaisesti on tärkeää, että löydämme kompromisseja, jotka merkitsevät sitä, että pääsemme prosessissa eteenpäin että me emme ole niin kunnianhimoisia, että on mahdotonta saada ehdotuksia lävitse. Kuten tavallista olemme hyvin pragmaattisia, yritämme löytää parhaat ratkaisut ja haluaisimme toki päästä välittömästi mahdollisimman pitkälle eteenpäin, mutta kokemuksemme kertoo, että tässä vaiheessa, kun käsittelemme näinkin tärkeää asiaa kuin tämäkin on, meidän täytyy olla tarkkoja, jotta saamme tuloksia, joita enemmistö kannattaa. Ja tämä on se kanta, jonka pohjalta me ryhmässämme keskustelemme. Kiitos. Dank, Maria. Paljon kiitoksia, Maria. Ja sitten haluan antaa esittelijälle puheenvuoron, jotta hän halutessaan voi reagoida näihin puheenvuoroihin. Tai komissio. Ketään ei ole paikalla. Komission Edustaja ei ikävä kyllä ole paikalla, vai? Jaha, no niin, olkaa hyvä, komissio. Yes, my apologies, uh, Mr. Chairman. Anteeksi, puheenjohtaja. Uh, kuuntelin tuossa käännöstä vielä. Pidän toki kielestäni, mutta en ymmärrä sitä. Uh, ich möchte der Kommission niin, haluaisin tässä antaa komissiolle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Miss President, as you can see. Komissio on paikalla, kuten näette. Yes, Mr. President, uh, thank you. Uh, that... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tässä oli pikku väärinkäsitys. Vastauksen siihen, mitä jo on jo sanottu, niin uskon, että olemme hyvin kunnianhimoisia sen suhteen, että haluamme pitää kiinni siitä, mitkä ovat olemassa olevia velvoitteita, olivat ne sitten EU- tai kansainvälisiä velvoitteita. Emme lisää mitään, olemme pragmaattisia, koska otamme huomioon nyt johdonmukaisemmalla tavalla kaiken sen, mistä EU-jäsenvaltiot ovat jo sopineet EU- tai kansainvälisellä tasolla. Esimerkiksi ilmastonmuutos- ja energiapaketin myötä, josta sovittiin 2009. Olen kuullut kritiikkiä ja pelätään nähtävästi sitä, että oltaisiin liian kunnianhimoisia, mutta komission ehdotus on kyllä hyvin tasapainon sen suhteen, mitä, meillä, mitä meidän on joka tapauksessa seurannassa saavutettava. Ja sehän on toki koko tämän sektorikohtaisen politiikan selkäranka. Sen avulla päästään sitoumuksiin ja voitamme ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten vastaisen taisteluun. Mutta samalla emme voi olla liian kunnianhimoisia. Emme voi mennä pidemmälle kuin mitä tällä hetkellä vaaditaan, koska niin kuin kaikki tiedämme, niin nyt käydään merkittäviä keskusteluja vielä, eikä seurantajärjestelmä järjestelmä keskustelussa. Nyt voidaan lähteä niitä keskusteluja ennakoimaan, mutta tämä seurantajärjestelmän vielä määriteltävä politiikka, niin esimerkiksi merikuljetuksen osalta ja määritelmien osalta, niin sitä voidaan muotoilla vielä, kun sitten tiedetään, miten rahoitustoimia miten tekniikkaa siirretään kehittyviin maihin. Haluamme näissä kysymyksissä toimia nopeasti niin, että sitten siinä vaiheessa, kun nuo muut päätökset tehdään, niin sitten me olemme valmiita ja voimme sitten heti eh, esittää tällaista mittatilausseurantajärjestelmää. Mutta sitten se, että lähdettäisiin ennakoimaan keskusteluja muista kysymyksistä, substanssikysymyksistä, niin siinä sitten kyllä mentäisiin pidemmälle kuin tämän asetuksen soveltamisala on, ja saatettaisiin jopa sitten vaarantaa noiden keskustelujen avoimuus, joita vielä käydään. Eli komissio on menossa juuri siihen suuntaan, kuin mistä täällä kaikki ovat puhuneet. Emme mene liian pitkälle, mutta kuitenkin tarpeeksi pitkälle. Ja sitten ei tässä tule mitään lisäkustannuksia, koska niin kuin jo sanotaan, niin tämä on sellaista seurantaa ja raportointia, johon on jo sitouduttu. Eli eh, tässä vain pyydämme, että eh, kaikki koottaisiin yhteen välineeseen, niin saataisiin johdonmukaisuutta aikaan ja näkyvyyttä ja estettäisiin päällekkäisyyksiä. Ja näin vähennetään kustannuksia ja sitten tunnistetaan vajeet. Ja sitten katsotaan, että missä kohtaa voitaisiin parantaa tätä olemassa olevaa järjestelmää ottaa opiksi aikaisemmasta. Eli tässä siis tosiaan vähän virtaviivaistetaan niin, että parannetaan sekä tätä valvontamekanismia kaiken kaikkiaan ja sitten koitetaan saada aikaan ajoissa ne sektorit, jotka vielä uupuvat ja sitten vähennetään kaikkea sitä, mikä on turhaa kustannusten ja hallinnon taakan kannalta, niin että jäsenvaltion olisi helpompi päästä sitoumuksiinsa. Komission roolihan on aina jäsenvaltioiden, olla jäsenvaltioiden rinnalle ja auttaa niin, että nämä valvontajärjestelmät vastaavat parhaita käytänteitä ja samalla ei kuitenkaan saa unohtaa sitä, että mitä paremmin jäsenvaltiot järjestävät oman seurantajärjestelmänsä, niin sen paremmin sitten EU sinänsä ö, pystyy kansainvälisten sitoumustensa osalta raportoimaan. Ja näin sitten EU on yhä näkyvämmin johtavassa roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sehän on meidän peruslähtökohtamme kansainvälisissä neuvottelussa. Eli pyytäisin teitä nyt ymmärtämään tämän tasapainon. Eli haluamme olla käytännönläheisiä, eli pidämme kiinni sitoumuksistamme, mutta emme sitten sen enempää myöskään. Eli koitetaan olla lähe, käytännönläheisiä myös siinä mielessä, että pannaan tähän asetukseen, mikä on aivan välttämätöntä, ja yksityiskohdat voidaan jättää delegoituihin säädöksiin niistä voidaan päättää selvekoidussa säädöksissä, niin että sitten jos pitää jotain yksityiskohtia vielä kehitellä ja parannella, niin se voidaan sitten tehdä nopeasti. Ja kaikki tällaiset, eh, kaikilla näillä sektorilla, niin joissa pitää nopeasti toimia, niin sitten se voidaan varmistaa. Ja kaikki muu, mikä on tämän asetuksen ulkopuolella, niin sitten niihin puuttuminen tässä vaarantaisi koko asetuksen ja mehän haluamme kuitenkin kansainvälisillä areenoilla olla mukana ja kuunnella kansainvälisiä foorumeita, jossa meillä on tietenkin oma neuvotteluroolimme. On totta, että tämä on ö, teknisesti aika hankala asetusehdotus, mutta se on myöskin poliittinen luonteeltaan, koska se mitä tässä nyt rakennetaan, niin on selkäranka koko meidän ilmastonmuutospolitiikallamme. Ja sitten yksi asia tästä votuisuudesta, niin voisi olla niin, että jos pyydetään vuotuisuutta, kun, kun kansainvälisellä rennolla riittää, että joka toinen vuosi raportointi. Tämä saattaa vaikuttaa siltä, että tässä tulee lisähallinnosta takkaa kustannuksia, mutta ei se näinkään ole pitää tarkastella tätä ehdotusta voitosuudesta sitä taustaa vastaan, että haluamme olla johdonmukaisia ja olemme tässä oppineet juuri siitä, että jos jää vaje, eli vuoteen ei tuoteta tietoa, niin silloin itse asiassa vaarannetaan se, miten täytetään nämä pakolliset velvoitteet. Ja sitä paitsi nyt ollaan tulossa sellaiselle aikakaudelle, jolloin meidän pitää ryhtyä tätä taakanjakopäätöstä soveltamaan, jolloin on kuitenkin vuotuinen velvoite ilmoittaa siitä, miten päästään tavoitteisiin. Eli miten me voimme tästä sitten ilmoittaa, jos emme seuraa ponnistusten toteuttumista. Tästä syntyy tilanne, jos ei pysty ennakoimaan sitä, mitä seuraavana vuonna pitää tehdä, ja, ei pysty, ja jos ei pystytä ennakoimaan tilannetta, niin sitten saattaa tulla lisää kustannuksia, jos huomataan, että liian, liian myöhään huomataan, että ponnistukset eivätkä ole, oletkaan tarpeeksi kovia edellisenä vuonna. Eli siksi tämä on tosiaan myöskin kustannusten ja hallinnollisen taakan rajoittamisen kannalta oleellista. Eli vuotuisuus on juuri ennakoimisen kannalta aivan oleellista. Ja sitten kun puhutaan ennakoimisesta, niin silloin täytyy tosiaan, tosiaan huolehtia näistä jo sovituista velvoitteista. Eli pyytäisin teitä lukemaan komission ehdotusta sillä tapaa, että tässä koitetaan vain virtaviivaista se, että mennään oikean suuntaan mukaan lukien ne ehdot, jotka koskevat sitä, miten jo olemassa olevat sitoumukset pitää täyttää EU- e ja kansainvälisellä tasolla. Kiitoksia paljon. Rova de Crest. Nyt haluan annata esittelyä Bas Aikhautille puheenvuoron. Kiitoksia ja kiitokset kaikille varjoesittelijöille panoksestanne ja myöskin kiitokset komissiolle. No, minun täytyy todeta, kun ajatellaan tätä keskustelun luonnetta, niin minun täytyy tehdä pitkänomainen johtopäätös, mutta totta kai jokainen on yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy olla käytännönläheisiä jos sanomme, että haluamme kompromissitarkistuksia, niin se tarkoittaa sitä, että me tässä toimimme pragmaattisesti ja pidämme päämme kylmänä. Me kaikki olemme siitä varmastikin yhtä mieltä. Ja myös se, että me emme ole täällä asettaaksemme jäsenvaltioille turhaa taakkaa, joten me olemme kyllä periaatteesta aivan yhtä mieltä, mutta suuri kysymys onkin se, että mitä tarkoitamme tällä turhalla. Tässä on olemassa hyvin erilaisia poliittisia arvioita ja mitä nyt kuulin komissiolta, niin Tämä tarkoittaa sitä, että meidän ehdotuksemme on kyllä täydellinen tehdessään näin, joten älkää muuttako sitä yhtään. Totta kai voin ymmärtää, että komissio vetoaa tähän, mutta ei tämä nyt välttämättä ole se tapa, millä parlamentti asian näkee. Joten jos me toteamme, että, että ei pitäisi asettaa turhaa taakkaa, niin kyllä se on totta, mutta me käymme silti poliittista keskustelua siitä, mitä me sillä tarkoitamme. Ja joskus Jopa komissio menee liian pitkälle, toisinaan se taas ei mene tarpeeksi pitkälle. Yleisellä tasolla me olemme samalla tasolla, kyllä meidän täytyy löytää tasapaino. Mennään pitkälle, mutta ei liian pitkälle. No, myöskin tässä me saatamme ehkä olla periaatteesta yhtä mieltä, mutta totta kai siinäkin on poliittinen mm, kanta takana. Yksi tärkeä asia, josta haluaisin tässä puhua, on se, että kun nyt katsotaan näitä vähähiilisiä kehitysstrategioita, niin toimeenpanemmeko tässä uutta lainsäädäntöä vai emme? No emme todellakaan. Mutta minä todellakin olen sitä mieltä, että jos me otamme tämän vähähiilisen etenemissuunnitelman vakavasti, jonka me parlamenttina hyväksyimme ja tuimme näitä kulmakiviä, niin myöskin tässä asiakirjassa meidän täytyy tarjota se tieto, joka voi auttaa jäsenvaltioita pääsemään tuohon kustannustehokkaaseen tapaan seurata etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 mennessä. Tämä on hyvä tavoite ja meidän pitää asettaa sinne kulmakivet Tietysti neuvostossa suuri enemmistö puoltaa tätä, joten tämän tulisi nyt sitten auttaa, jotta voidaan myöskin saavuttaa kustannustehokkuus. Tämä on hyvin tärkeää, ei suinkaan tarpeetonta. Ja nämä tiedot pitäisi saada. No sama liittyy myöskin meriliikenteeseen. Komissio toteaa, että no, me olemme tässä jotakin esittäneet, joten älkääpä tehkö mitään, koska tämä saattaa estää työtämme No eihän tämä tietenkään ole tarkoitus, mutta samanaikaisesti me myöskin tiedämme, että komissio tarvitsee tietoja tätä ehdotustaan varten, jota ei ole koordinoidulla tavalla tarjolla. Ja jos tämän asiakirjan tavoite, jota myöskin komissio painotti, on helpottaa uusien ilmastonmuutosvälineiden käytön helpottamista, puhumme siis meriliikenteestä, niin tärkeää on, että me sitä helpotamme tai mahdollistamme sen, ja juuri tähän me pyrimme sitä todettaisiin, että no jotakin tapahtuu, älkääkä sanoko mitään muuta, koska komissio ei halua, että sitä estetään. No, olen pahoillani. Me tiedämme, että te tarvitsette enemmän tietoa. Ja tämä asiakirja myöskin auttaa teitä, jotta saadaan koordinoitua tietoa jäsenvaltiota. Tämä on tarpeellinen asiakirja te tarvitsette tietoa, me parlamenttina annamme nämä tiedot koordinoidulla tavalla, niin tästä syystä me kaikki varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että emme halua turhaa taakkaa. Haluamme auttaa kaikkia ja haluamme tarjota koordinoituja tietoja. Ja haluamme myöskin kansainvälisellä tasolla olla uskottavia näiden vähähiilisten kehitysstrategioiden kautta. Ja meillä on myöskin tämä etenemissuunnitelma, joten varmistakaamme, että käytämme asiakirjaa, jotta tarjoamme koordinoituja tietoja. Ei, jotta taakka lisääntyisi tai lainsäädäntö olisi lisää vain ainoastaan varmistaaksemme, että tiedot ovat käytettävissä koordinoidulla tavalla. Näin me voimme auttaa toisiamme ja olen melko varma, että voimme löytää yhteistä pohjaa täältä parlamentista ja komissiossa. Totta kai joskus ehdotuksenne tehdään muutoksia, mutta näinhän tämä menee. Ja tämä on parlamentin etuoikeus myöskin tehdä näin. Ja sitten käydään keskustelua neuvoston kanssa jälkeenpäin. Kiitoksia vielä kerran varjoille ja me todellakin pidämme päämme kylminä kompromissien suhteen. Olkaapa varmoja siitä, että me jatkamme näin. Kiitoksia. Bas Eichhout. Kiitoksia Bas Eichhout. Tämä on myöskin normaali prosessi, että komission ehdotusta ei noin yksi yhteen hyväksytä. Tämä on parlamentin perusoikeus, että muutoksia voidaan tehdä, koska meitä valitaan ja komissiossa vastaavat, jotka tekevät tekstin, heitä ei valita ja meidän täytyy myöskin tämä myydä kotimaassamme, joten tämä on nyt normaali prosessi se, että me teemme näitä muutoksia. Tämä tulee olemaan tärkeä väline myöskin kansainvälisiä neuvotteluja silmällä pitäen, että meillä on järkevä tietokanta ja tämä on väline. Vertailtavuus on tässä taustalla ja myöskin neuvotteluissa se on tärkeää, koska me tarvitsemme hyviä tietoja joita ei voida kiistää, joten tämä on hyvin tärkeä mietintö ja toivon tai odotan, että täällä myöskin parlamentissa on edistyksellisiä voimia, jotta saamme hyvän välineen aikaiseksi. kiitoksia kaikille asianosaisille. Ympäristövaliokunnassa äänestämme tästä mietinnöstä 30. päivä toukokuuta. Devessä äänestys pidettiin eilen Itressä äänestys on 8. toukokuuta ja sitten heinäkuun täysistunnossa ennen kesätaukoa äänestämme täysistunnossa siis. Niin. Toivotan kaikille osallisille tässä paljon onnea ja menestystä. Sitten pääsemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Se on kohta viisi. EUn vesilainsäädännön täytäntöönpano odoteltaessa veteen liittyviä haasteita Euroopassa koskevaa tarpeellista yhteistä lähestymistapaa. Ja tässä, kuinkas muutoinkaan, vesiasiantuntijamme on Richard Zeba. Hän on esittelijä ja myöskin kollega Edith Estrella ja Jan Gebrandi ovat mukana. Haluan aluksi antaa puheenvuoron Richard Zeberille. President, uh, just, uh, listening to... Kiitoksia. Kuuntelin tässä juuri, mitä Bas Eichhardt sanoi ja kun hän sanoi, että meidän pitää löytää kompromisseja ja parantaa komission ehdotusta ja vähentää hallinnollista taakkaa ja parant- kerätä parempia tietoja, olemme hyvin pitkälle samalla linjoilla. Ja haluaisin tosiaan jatkaa tuohon suuntaan. Tästä näkee, että tässä on paljon ö, yhteistä maaperää täällä Envi-valiokunnassa. No nyt vaihdan äidinkielen, mutta olen siis kovin iloinen siitä, että tässä on hyvin laaja pohja yhteisymmärrykselle. Niin nyt puhutaan siis vesipolitiikasta ja kyseessähän on omaloitteinen mietintö, jonka päätimme laatia. Ja haluaisin lyhyesti nyt kertoa tästä kehyksestä, joka liittyy vesipolitiikkaan. Meillähän on jo tämä perussäädös, eli vesipuitedirektiivi vuodelta 2000. Siinä on asetettu erilaisia velvoitteita. Eli jäsenvaltion täytyy ryhtyä toimenpiteisiin ja suunnitelmiin ja kaikkein tärkein tavoite on se, että vuoteen 2015 niin kaikki Euroopan vedet pitäisi olla hyvässä ekologisessa kunnossa. Ja haluaisin korostaa sitä, että tämä on tosiaan virstan pylväs tässä EU-ympäristölainsäädännössä, että ei enää käsitelty yksittäisiä vesialueita, vaan kaikki vesialueet on kokonaisuutena käsitelty ja erilaisista lähtökohdista jäsenvaltiossa lähtien on sitten määritelty hyvä ekologinen ja kemiallinen tila. No kemiallisesta sanoisin vain sen verran, että Meillähän on myös ehdotus näistä tärkeimmistä aineista ja siinä vaiheessa täytyy keskustella vielä tarkemmin siitä, että mitä ovat, on hyvä kemiallinen tila. Mutta ekologisesta tilasta on siis laajempi määritelmä. Ja jäsenvaltiolla on myös velvoite pitää jokia tällaisina valuma-alueilla 60 prosenttia Euroopan vesistähän ylittää rajat. Ja näin sitten tosiaan tällä on aikamoinen vaikutus siihen, että miten vesipolitiikkaan ja ympäristöpolitiikkaan suhtaudutaan, että se vedet eivät tosiaan pysähdy rajoille. Kokonaisvaltainen lähestymistapa on tässä varmasti Euroopassa oikea, koska jos tarkastellaan tätä vesi, eh, vesiä, jotka ylittävät rajat, niin silloin on tosiaan vasta mahdollista tehokkaasti saavuttaa tämä hyvä vesistön tila, koska jos jokainen katsoo vain omien rajojensa sisällä vesiä, niin silloin ei varmasti mm, saada parannuksia aikaan tällä alalla. Sitä paitsi, niin eh, piti 2009 mennessä esittää suunnitelmat, ja sehän on sitten komissiolle ollut eh, lähtökohta tälle terveystarkastukselle vesipolitiikassa, ja nyt sitten komissio haluaa tämän vuoden loppuun mennessä tehdä ehdotuksensa vesipolitiikasta, eli kuinka jatketaan tällä alalla. Ja tuo strategia ehdotus vedestä niin kuuluu oikeastaan tähän koko EU 2020 strategiaan, eli järkevää osallistava kasvu. Ja sitten tässä tietysti kestävyyden kannalta on tärkeää resurssitehokkuus. Ja vesi on tietysti aika keskeinen resurssi ihmiselämän, ympäristön ja maatalouden sekä teollisuuden ja energian tuotannon kannalta. Eli tämä minun ja varjoesittelijän työstämä mietintö pyrkii siihen, että Euroopan parlamentin käsitykset kirjataan, eli mitä me odotamme komissiolta, mitä tuossa komission ehdotuksessa pitäisi sitten syksyllä olla. Samalla voin sitten kyllä kiittää komissiota laajasta kuulemisesta, johon on nyt jo ryhdytty. Eli näkee, että komissio yrittää tosissaan ö, kyllä ottaa huomioon sidosryhmien toiveet ja saada aikaiseksi laajan kompromissin Juuri vesialalla tällä on merkitystä, koska tämä on niin keskeinen eh, resurssi ihmiselämän kannalta. Omassa mietinnössäni olen keskittynyt muutamaan asiaan, nimittäin niin kuin varmasti arvasitte, niin meillähän on jo varsin paljon lainsäädäntöä tällä alalla, mutta pano sen osalta kyllä on sellaista, että on paljon parantamisen varaa. Se kävi varsinkin tuossa komission terveystarkastuksessa ilmi. Eli on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee esimerkiksi vedenpuhdistukseen ja jätevesihuoltoon. Joissakin maissa on hyvin korkea taso, vaikkapa Ruotsissa, niin esimerkiksi Etelä-Ruotsissa on tämä neljäs vaihe jo standardia. Sitten taas Romaniassa ja Suurin osa vesistä menee ihan puhdistamatta, jätevesistä menee vesistöön. Ja siksi komission pitäisi tosiaan painostaa, jotta jäsenvaltiot sitten pitäisivät kiinni velvoitteistaan, eli tätä olemassa olevaa lainsäädäntöä pitäisi paremmin panna täytäntöön ennen kuin annetaan uusia velvoitteita. Sitten toinen asia, joka on tärkeää, niin se koskee tätä alueellista ulottuvuutta. Vesi virtaa tosiaan niin kuin muinaiset kreikkalaiset sanovat, mutta eh, eh, sitten on kuitenkin jonkinlaista poliittista vastarintaa, että eh, vettä käytettäisiin kuljetuksiin, eli veden käyttöön löytyy tällainen alueellinen odottuvuus, ja sen käyttö tietysti riippuu maan pinnan muodostuksesta ja monista muista kysymyksistä, mutta vesikuljetukset pitkillä etäisyyksillä niin olisivat kuitenkin teknisesti mahdollisia. Eli kun puhutaan vesipolitiikassa Euroopassa, niin silloin pitäisi oikeastaan huomioida nämä alueelliset kokonaisuudet ja jokialueet, joiden pitäisi olla tässä aivan ytimessä. Ja sitten EU-tasolla voitaisiin luoda vain tällaiset kehykset ja konkreettinen politiikan muotoilu voisi sitten tapahtua alueellisesti. Tässä yhteydessä olisi aivan erityisen tärkeää, että muistetaan tämä monikerroksinen hallinto, koska meillä on tietysti sitten erilaisia päätöksentekotasoja, joita tarvittaisiin sieltä alo- ja paikallistasoltakin mukaan, e, koska siellähän nämä sijoitukset sitten vesiinfrastruktuureihin tehdään. Ja sitten haluaisin korostaa sitä, että on varmasti aivan keskeistä, että kun ajatellaan vettä resurssina, niin sehän pitää huomioida kaikissa politiikoissa, eli e, kyse on tästä valtavirtaistamisesta siksi, että vesimuodostumien vaikutukset, niin niiden vaikutukset tuntuvat ihan muilla aloilla kuin mitä vesipolitiikassa. Jos ajatellaan vaikkapa energiantuotantoa, maataloutta, teollisuutta ja sitten kotitaloudet käyttävät 8 prosenttia vain. Eli isoja käyttäjiä ovat maatalous ja teollisuus ja, e, ja tietysti tässäkin on eroja alueellisesti veden saatavuudessa, mutta nämä kysymykset eivät pelkästään liity vesisektorin, vaan nämä vaikutukset vesipoliittisissa päätöksissä tuntuvat muilla aloilla. Ja sitten komissaari Cholos on käyttänyt ö, ö, tällaista viherryttämisen käsitettä maatalouspolitiikassa. Ja ö, tässä ehkä pitäisi vesipolitiikassa ajatella sitten sinerryttämistä yhtä lailla. Ja tässä puhun tässä juuri tässä tälle maatalouskollegalle, joka ilolla otti tämän vastaan. No, toivotaan, että tässä saadaan jotain aikaiseksi ja ottaisin lopuksi vielä muutaman luvun ja faktan. Eli siis painostus vesiresursseihin on kova ja kasvaa entisestään, vaikkakin tilallollisesti koko Euroopassa, niin meillä on vain 13 prosenttia vesiresursseista käytössä tällä hetkellä. Eli meillä on nämä hotspotit tuolla kunta- ja aluetasolla, jossa sitten ylitetään nuo kestävyysrajat. Eli 13 prosenttia käytettävissä vain, niin jokainen sanoisi silloin, että eihän tähän liity mitään ongelmaa, mutta osilla alueista tähän liittyy suuriakin ongelmia. Suurimpia käyttäjiä ovat tosiaan energia, tuotantosektori, jopa enemmän kuin maatalous. Ja kun me vaadimme lisää biopolttoaineita, niin Sillähän on hyvä, aikamoinen vaikutus myöskin vesuresursseihin, koska siellä tarvitaan valtavia määriä mm, vettä biopolttoaineiden tuottamista varten ja, ja tuulivoimaa ottaen, niin kaikki muodot melkein käyttävät vettä ja esimerkiksi monissa mm, voimaloissa käytetään vettä jäähdyttämiseen, riippuen siitä, onko sitten kierretty, kierto, suljettu järjestelmä vai kiertojärjestelmä, niin silläkin on suuri merkitys. Ja kun vesi tulee sieltä jäähdytyksestä ulos, niin se ei ole enää yhtä hyvä. Ja täytyy muistaa se, että veden laatu ei käytön jälkeen ole enää sama. Ja sitten, vaikka meillä on tämä WISE-järjestelmä, tämä Kööpenhaminan viraston mm, vesitietojärjestelmä olemassa, niin meillä on siis kuitenkin vielä tiedoissa puutteita. Emme tiedä esimerkiksi virtaamia erilaisiin vesimuodostelmiin. Ja se olisi, tieto olisi tarpeen, jota voimme tehdä parempaa vesipolitiikkaa. Sitä pitäisi myöskin pitää mielessä, että meidän pitäisi tehokkaammin käyttää näitä vesivaroja ja tässä tietysti määrä liittyy suoraan laatuun, mutta samalla komissio sitten äh, äh, varoituskomissiolle, että me emme tule hyväksymään tällaista äh, liian vaativaa lainsäädäntöä, että vesipolitiikkaa pelkästään hirvittävän tiukasti valvotaan ja säännellään, eikä oteta muita aloja ollenkaan huomioon. Eli kyllä täytyy esimerkiksi ihmisten ja kotitalousten kulutus ottaa huomioon. Ja sitten taas tehostamista voidaan saada aikaiseksi teollisuudessa, kastelussa, maataloudessa tai energiantuotannossa yhteensä. Sieltä löytyy kapasiteettia eikä tässä pitäisi mennä liian pitkälle yksityiskohtiin. EU-tason lain, no, EU-lainsäädännön tasolla emme kannata tällaista liian yksityiskohtaista sääntelyä. Ja tästä, tämä pitäisi muistaa äh, ehdotuksissa ja lainsäädäntötoimissa. Ja sitten äh, meidän täytyy muistaa myöskin jätevesien huolto, että voidaan myöskin esimerkiksi kiertää vettä, jos ei ole liian saastunutta, niin voidaan käyttää esimerkiksi kotitalousissa kierrätettyä vettä hyväksi erityisesti Etelä-Euroopassa. No samaan aikaan sitten pitäisi kuitenkin käyttää näitä vesipuistodirektiivin välineitä ja miettiä sitä, että miten esimerkiksi voidaan parastaa, parantaa tätä teho, tehostamista sitä kautta, Vesihän, veden saantihan on kuitenkin ihmisoikeus ja meidän ei pitäisi sitten siihen puuttua niin, että kotitalouksilta edellytetään valtavia tehostuksia. Tässä nämä suuret käyttäjät ovat tärkeimmässä roolissa ja emme ole vielä Euroopassa niin pitkällä, eikä meillä ole vielä kovaa tietoa siitä, että olisi sellaisia talousmalleja, että voitaisiin ihan tuosta vain tuota artikla 9 soveltaa vesipuitedirektiivistä. Tästä varmasti tarvitaan vielä keskusteluja. Sitten mitä kuitenkin voisimme EU-tasolla miettiä, niin se koski sitä, että miten voidaan parantaa rakennerahastojen käyttöä. Esimerkiksi Romaniassa niin on ö, tällaisia sijoitu, tehdään sijoituksia infrastruktuureihin. Siellä olisi tarvetta siihen – ja sitten saman aikaan näitä kaikkia rahastojen määrärahoja ei käytetä. Eli tässä erityisesti nyt vetoan komissaarin komissaarin haan ja Potocnik, että he miettisivät vähän, että miten näitä jäsenvaltioita voidaan tässä täytäntöönpanossa auttaa. Kritiikki ei riitä, vaan meidän pitää yhdessä katsoa, mitä voitaisiin tehdä, jotta nämä määrärahat voitaisiin järkevästi käyttää Mm, tässä saataisiin helposti sitten kaksikin kärpästä yhdellä iskulla. Niin omasta puolestani voisin vielä sanoa, että olen iloinen, jos voimme muidenkin puolueryhmien kanssa tehdä yhteistyötä tässä ja olen iloinen tarkistuksista ehdotukseni. Tämähän on keskustelun pohja, eli odotan jännityksellä, minkälaisia parannusehdotuksia teillä voisi olla. Kiitos. Dank, Richard Seber. Paljon kiitoksia Richard Seber tästä. Tämä on hyvin monimutkainen aihe, vesipolitiikka Euroopan unionissa toisin sanoen. Ja monet kollegat ovat sitä mieltä. Ja nyt haluankin aivan ensimmäiseksi antaa puheenvuoron kollega Edith Estrelalle. Hän on varjoesittelijä STD-ryhmästä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää Richard Seberiä hänen tekemästään työstä. Mielestäni mietintö on hyvä. Ja että me yhdessä varmasti pääsemme hyvään kompromissiratkaisuun. Ongelma, joka liittyy kuivuuteen ja vesiongelmiin, ei ole mikään tämän päivän ongelma, vaan asia, joka kehittyy ajan mittaan ja se lisääntyy koko ajan. Ne alueet, joihin kuivuus on iskenyt, ne ovat lisääntyneet lähes 20 prosentilla vuodesta 1976 tähän päivään. Tässä näkee, että tämä on myös aiheuttanut valtavia kustannuksia. Kysymys on miljardeista. Tämä koskee miljoonia ihmisiä ja yhtä kolmasosaa koko meidän maatilastamme maksaa valtavan paljon Euroopan taloudelle vuosittain. Vesipula ei koske ainoastaan Etelä-Eurooppaa, vaan myös Keski-Eurooppaa ja jopa Pohjois-Eurooppaa. Ja voisi kuvitella, että ilmastonmuutos vain pahentaa tilannetta edelleen on paljon tärkeitä taloudellisia sektoreita, joihin vesipula vaikuttaa. Energiasektori luonnollisesti, mutta myös maatalous. Energiasektorihan on se kaikkein suurin vedenkäyttäjä Euroopassa. Ja maatalous käyttää sitten taas EUn eteläisimmissä osissa eniten vettä. Ilmastonmuutokset vaikuttavat totisesti Eurooppaan ja vaikuttavat myös niihin vesivarastoihin, joita meillä on, ja sitä kautta vaikuttaa, vaikuttavat meidän päivittäiseen elämään. Minun kotimaassani Portugalissa helmikuun loppuun mennessä 68 prosenttia alueesta on joutunut vakavan kuivuuden kouriin. Sen vuoksi meidän täytyy nyt harjoittaa johdonmukaista politiikkaa niin, että voimme sopeutua näihin ilmastonmuutoksiin. Euroopan vesipolitiikan täytyy ensikädessä keskittyä siihen, että säästämme vesivarojamme ja että käytämme niitä tehokkaalla tavalla. Meillä on valtavia mahdollisuuksia ja potentiaalia säästää vettä Euroopassa. Jopa 50 prosenttia vedestä tuhlataan Euroopassa. Tietyssä jäsenvaltioissa sen sijaan on hyvinkin niukat vesivarat. Sen vuoksi pidämme hyvänä esittelijän ehdotuksia siitä, että edistettäisiin veden uudelleenkäyttöä, jälleenkäyttöä, kierrätystä. Tämä on valtava haaste vaaditaan kunnollisia ponnisteluita ja myös julkisia investointeja. Jäsenvaltioiden täytyisi voida hyödyntää esimerkiksi rakennerahastoja, jotta voitaisiin parantaa infrastruktuuria ja olemassa olevaa tekniikkaa. Ei ole mahdollista edistää veden säästämiskulttuuria ilman kansalaisia. Meidän täytyy järjestää kampanjoita, jotka suunnataan suurelle yleisölle. Vesi on yleishyödyllinen resurssi, joka kuuluu kaikille kohtuullisella hinnalla. Sen vuoksi meidän täytyy vähentää veden käyttöä ja myös pyrkiä vähentämään veden tuhlausta. Tähän tulen tekemään tarkistuksia. Muun muassa siitä, millä tavalla voisimme integroida kustannukset. Tänä päivänä se ei oikein toimi. OECD on tehnyt alalla työtä ja he ovat esimerkiksi tutkineet, miten kestävää nämä integroidut kustannukset ovat sosiaaliselta näkökannalta. Tässä täytyy tarkastella veden saantia yleishyödyllisenä edellytyksenä, mikä tuotiin esiin 2010 myös YKssa. Dank, Estrella. Kiitokset Edith Estrella. Todellakin vesi on aivan perushyödyke. Tästä syystä se on myöskin niin tärkeä ja varmasti tästä syystä myöskin niin monet ovat pyytäneet puheenvuoroa tähän aiheeseen liittyen. Seuraavaksi äh, Corinne Lepage. Äh, tervetuloa uudestaan tänne meidän valiokuntaamme äh, kiireellisen vaalikamppailun jälkeen. Kiitoksia. Puhun tässä Gerbanin ja Alderyhmän puolesta. Haluaisin ensinnäkin kiittää Severia hyvästä työstä ja mietinnöstä. Niin kuin tässä muistutettiin, niin vesi on aivan erinomaisen tärkeää turismin matkailulle, maataloudelle, teollisuudelle, mutta myös kansalaisten elämälle ja vesipolitiikan täytyy saada enemmän huomiota. Sen takia ALDE-ryhmä pitää hyvänä Seberin mietintöä sekä tulevaa ehdotusta, jolla on tarkoitusta Euroopan unionissa säilyttää vesivaroja. Komissio tekee tästä ehdotuksen marraskuussa. Jos haluamme siis saada hyvän vesien tilan aikaiseksi 2015, niin meidän täytyy huomioida kaksi asiaa. Ensinnäkin täytyy tehokkaasti panna toimeen Euroopan vesipolitiikkaa ja sitten koordinoida politiikkaa muiden politiikkojen kanssa, erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan kanssa. Vaikkakin nämä kaksi tärkeää seikkaa on mainittu Severin mietinnössä, niin toivoisimme, että näitä seikkoja kehiteltäisiin tekstissä edelleen. Niin kuin kollega sanoi, niin 80 prosenttia Euroopan vesistä menee tuhlaukseen tänä päivänä. Eli tässä tarvittaisiin ponnistuksia. Tekniset edistysaskeleet mahdollistavat 40, 40 prosentin säästämisen Teos, teollisuus ja maatalous ovat suuria käyttäjiä, ne käyttävät 80 prosenttia vedestämme. Serbandi toi, toivoisi siis, että korostettaisiin sitä, että enemmän korostettaisiin näiden sektorin veden käyttöä. Maatalous käyttää eniten vettä Euroopassa. Ja tässä pitäisi huomioida saastuittaja maksaa periaatteen käyttöä käyttö, niin kuin Seber ehdottaa. Täällä voitaisiin saada eniten tehostamista aikaan vesiresurssien käytössä. Sitten haluaisin korostaa sitä, että nyt on ratkaiseva hetki historiassa. Rio Plus 20 on lähestymässä ja me Euroopassa toivomme, että voisimme siellä toimia johtavassa roolissa niin, että voitaisiin sopia veden tehokkuustavoitteesta Tällaisen tavoitteen sopiminen voisi antaa tällaisen selkeän horisontin politiikkaan. Ja voitaisiin luoda myöskin työpaikkoja e, estää tämä harvinaisten resurssien tuhlaaminen. Ja pitää kiinni myöskin niistä tavoitteista, joista Euroopan unioni on sopinut vesien tilan kunnostamisen ja resurssien säästämisen suhteen. Kiitoksia. Seuraavaksi Ines ajala zender Gracias, presidente. Sí, la verdad felicitar. Kiitoksia puheenjohtaja. No, minäkin haluan kiittää herra Seberiä ja onnitella häntä tästä mietinnöstä. Tämä on hyvin luova ja rakentava, näinhän yleensäkin hänen kohdallaan on. No, nyt sitten kokonaislähestymistapa ajatellen, olisi ehkä hyvä, jos puhutaan myöskin veden niukkuudesta. No meillä ei kylläkään ole direktiiviä sellaisilla on, joissa tulvia on paljon, mutta kun ajatellaan tätä resurssien niukkuutta, niin me haluaisimme siinäkin pitkällä aikavälillä lainsäädäntöpuitteet, jotta kaikki ne elementit, jotka liittyvät veden niukkuuteen, olisivat mukana. No, puitedirektiivihän on olemassa ja peruselementti siinä kyllä on mukana, mutta täytäntöönpanossa on lukuisia ongelmia. Myöskin mitä tulee rikkomuksiin. Joten minä uskon ja minun maani ei myöskään tässä toimi parhaalla mahdollisella tavalla, niin varmasti olisi myöskin parempi, että tässä Euroopan tasolla ryhdyttäisiin vahvempiin toimenpiteisiin. Mitään suurta resurssiongelmaa ei ole. Nämä tiedot leksissä ja niin poispäin. Tämä on vaikea ja totta kai myöskin asia on tärkeä maataloudessa – myöskin kotitalouksien jätevedet, loppuvedet, niin kuin termi kuuluu. Tässä voidaan hyvin selvästi nähdä se, että siellä missä on tahtoa, niin myöskin mahdollisuuksia löytyy. Yksi äh, kunta minun, minun kotona on halunnut todellakin käyttää tätä äh, kotitalouksien jätevettä että, mutta siellä esiintyy sitten hallinnollisia esteitä, joten meidän pitää löytää jotakin muita tapoja mahdollistaa tämä. Se olisi tärkeää. No sitten tämä eh, sininen kriteeri, tämä sinerryttäminen, niin se, että myöskin kiinnitettäisiin huomiota niihin vaikutuksiin, joita veden käytöllä on. No sitten tämä yksi prosentti kohti kehittyneiden seutujen maksuista. Niin se on mielestäni hyvä. No sitten tämä tietoisuuden parantaminen. Tätä voitaisiin ehkä hiukan tehokkaammin muotoilla. No, täällä parlamentissahan edelleenkin tilanne on se, että Espanjassa ajatellaan, että esimerkiksi vesi, joka virtaa joesta mereen, on hukkaan heitettyä, joten ehkäpä tässäkin voitaisiin hiukan selventää näille henkilöille, jotka eivät tätä asiaa ole ymmärtäneet asiaa hiukan enemmän. No sitten eurooppalainen lähestymistapa jäsenvaltioille ja sellaisille maille, jotka tarvitsevat tukea, esimerkiksi Romania ja muut, on tärkeää. Ja sitten yksi, mikä on myöskin tärkeää, ovat nämä vihreät työpaikat. Se, että luodaan potentiaalisia vihreitä työpaikkoja. Sitten sitten vesitehokkuus, resurssien käyttö tehokkaalla tavalla, kaikki nämä voivat myöskin, voidaan myöskin ottaa huomioon tuossa, raporti, eh, tuossa mietinnössä. Nämä ovat tärkeitä elementtejä, eh, jotta voidaan osoittaa niille, joilla on poliittista eh, velvollisuutta tässä, että myöskin voitaisiin luoda työpaikkoja kaikilla aloilla, myöskin laadullisella tavalla. Kiitoksia seuraavaksi kollegaa Berie Ja sitten Krisa Sossi, siis tämähän on tällainen yhteisesittely, kollega Berje aivan aluksi. Pyydän, että puhuisit ehkä hiukan lyhyemmin nyt tässä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia. Voin yhtyä kollegoihin ja kiittää eh, Severiä pääsittelijänä. Tämä on hyvä keskustelun pohja. Keskustelu varmasti syntyy. Tämä teitä tuskin yllättää. Ensinnäkin tosiaan korostan sitä, että tämä mietintö on hyvää keskustelun pohja ja kiitokset siitä, että olet jälleen kerran tosiaan ö, korostanut tätä säästöttää maksaa periaatetta. Ja sitten myöskin käyttäjä maksaa periaatteen mainitsemisesta. Ja sitten, että eri lainsäädännöissä ja muissa muilla alo- aloilla pitäisi huomioida tämä veden käyttö. Esimerkiksi habitat direktiiviä niin edelleen. Ja tosiaan Rio plus 20 tuleva kokous, niin siellähän varmasti voidaan keskustella vedestä, oli sitten kyseessä makeavesi tai meriympäristö. Silloin voidaan varmasti tehdä EUsta ehdotuksia. Ja sitten haluaisin kiittää vielä siitä, että koskaan ei tarpeeksi korosteta sitä, että juuri yksi vesipuitedirektiivin edistysaskelista oli tämä osallistaminen, kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan osallistaminen vesi, vesien hallintaan. No kuitenkin te sanoitte, että yksi näistä elementeistä, jotka on tässä mainittu, että meillä on siis uusi direktiivejä yksi asetus, EU:ssa ja usein ongelmana juuri on tämän kaiken lainsäädännön soveltaminen ja poliittinen tahto sitten noudattaa näitä suosituksia ja lainsäädäntöä EU-tasolla. Eli tässä yhteydessä voisimme tarkentaa muutamia tärkeitä aloja ja elementtejä eri sektoreilla, oli sitten kyse maataloudesta, energiasta tai teollisuudesta, ja tarkentaa omia ehdotuksia niin, että kaikkia jäsenvaltioita voitaisiin avittaa ryhtymään sovellisiin toimenpiteisiin. Ja sitten näistä eri tarkistuksista, joita me tulemme tekemään vihreiden puolesta, niin olisi varmasti tärkeää muistuttaa tästä täytäntöönpanon määräajasta. Eli tämä ei ole suinkaan 2020, vaan 2015 joka on vesipuitedirektiivissä asetettu vesin hyvästä tilasta ja sitten tässä on myöskin mainittu tämä toinen määrä 2027, joka ehkä väärin ymmärretään joskus, se on ikävä. Ja sitten tosiaan vesihän on ma- tällainen ihmiskunnan maailman perintö, kohde, tai se kuuluu tällaisen yhteiseen omaisuuteen ja eikä tässä, ja pitäisi muistaa se, että vesiä pitää yhteisesti julkisesti hallinnoida eikä yksityisesti. Ja sitten ähm, nämä monet lajit, äh, kalalajit ja ähm, äh, eläinlajit ja lintulajit, äh, jotka on mainittu Habitat-direktiivistä, se on niiden ekosysteemi. Ja sitten voitaisiin myöskin muistuttaa siitä, että ydinenergia-ala on tällä hetkellä se ala, joka käyttää kaikkein eniten vettä että siitä pitäisi ehkä keskustella. Tästä käydään ehkä mietinnön jälkeen keskustelua. Voisimme tosiaan muistuttaa. Sitten nämä uudet mm, alat, niin kuin esimerkiksi liuskekaasuala ja se, miten se sitten vaikuttaa uutena energiantuotantoalana vedenkäyttöön. Ja ehkä voitaisiin vahvistaa tosiaan vielä maatalousalan osalta, että mitä tulee esimerkiksi nitraatteihin ja mm, pestisideihin ja että niiden tavoitteita pitäisi ehkä parata ja sitä pitäisi ehkä vielä tarkastella lainsäädännössä uudelleen tätä vaikutusarviointia, että vesikin otettaisiin paremmin huomioon ja että arvioitaisiin uudelleen, uudelleen nämä kysymykset. Ei, ja tehtäisiin vaikutusarviointia kaikilla sektoreilla, joilla voi olla merkitystä veden säästämisen kannalta. Ja sitten vielä yksi kysymys, josta voidaan keskustella, niin koskettaa yhdennettyä politiikkaa. Eli jos halutaan tosiaan päästä tässä loppuviivalle, niin sitten pitäisi tosiaan korostaa vielä tätä maaperän puitedirektiiviä, joka aivan ehdottomasti liittyy myöskin siihen, miten päästään näihin tavoitteisiin vesiresurssiakin osalta. Eli tässä ehkä nämä tärkeimmät tarkistukset, joita tulemme tekemään vihreiden puolesta. Näistä varmasti osasta tullaan sitten keskustelemaan lähipäivinä ja viikkoina. Joka tapauksessa siis tavoitteesta voimme olla yhtä mieltä. Ja se on nähtävissä tässä käyttöön lähtökohdassa. Ja sitten tämä määrällinen ja laadullinen tavoite on tietysti tämä veden säästäminen hyvä kuntoon seuraavana vuosikymmeninä. Kiitoksia. Seuraava puhuja on yhteisesittelijä, varjoesittelijä Giso Kalosso Vihreistä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, Tämän mietinnön kautta me haluamme huomioida vesipolitiikan puitedirektiivin käytön, joka toimii tässä perustana. Totta kai yleisellä tasolla parannusta on nähtävissä, mutta toisaalta myöskin suuria vaatimuksia on vielä alueellisella tasolla jäsenvaltioissa, varsinkin mitä tulee veden laatuun ja määrään. Mutta kaiken kaikkiaan myöskin vesihuolto on tässä kyseessä. Vesipolitiikan puitedirektiivi on ollut ja on aivan loistava ekologinen innovaatio veden käytössä, mutta myöskin ympäristöpolitiikassa kaiken kaikkiaan. Tänään me, meillä on tässä muutamia täytänpano-ongelmia ja myöskin nämä siteet näihin muihin alakohtaisiin politiikkoihin on ongelma. Pelkään kuitenkin, että nämä poikkeukset vuoteen 2027 asti, niin niistä on nyt tullut sitten joissakin jäsenvaltioissa aivan käypää käytäntöä. Kuitenkin odotukset ovat erittäin suuret, mitä tulee veden käyttöön. Minä uskon, että Euroopan unioni täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota velvoitteiden velvoitteesta kiinni pitämiseen, että jäsenvaltiolla ei ole enää mahdollisuuksia pitkittää tätä tai pyytää poikkeuksia puitedirektiivistä. Hyvä veden ekologinen tila täytyy saada vuoteen 2015 mennessä aikaiseksi. Ei tätä voi nyt mitenkään lykätä vuoteen 2027 tai 20, 2050, niin kuin osittain on jo toivottu. Joten tämä kaikki ei sitä ei voida täytäntöön panna, mikäli tässä veden kysyntää ja kustannuksia ei oteta huomioon. Vesipolitiikan puitedirektiivi koskettaa myöskin monia muita politiikan osa-alueita, esimerkiksi teollisuutta kaupungeissa, maataloutta ja monia muita. Nämä sitet, niitä ei ole kehitetty vielä riittävästi, ja tämä täytyy kuitenkin hoitaa mahdollisimman nopeasti, jotta meillä on tehokasta politiikkaa vesi, varoja ajatellen. No ilmastonmuutos totta kai varmastikin vaikuttaa hyvin paljon myöskin veden kiertokulkuun. Haluaisin myöskin viitata siihen, että tämä mietintö on kyllä hyvä pohja, mutta muutamia puutteita siinä kuitenkin on. Hiukan on tiettyjä vesipolitiikan puitedirektiivin asioita ei ole riittävästi tässä otettu huomioon. No ensinnäkin tässä puhutaan vesihuollosta vesialtaissa. Ei tässä kyse ole ainoastaan vesihuollosta, vaan yhteisestä huollosta isommissa vesialtaissa kaiken kaikkiaan. Puitedirektiivi puhuu myöskin riittävistä varoista, ei ainoastaan ihmiskunnan tarpeisiin, ja teollisuuden tarpeisiin, vaan myöskin ekosysteemiä ajatellen, mutta se puuttuu täältä. Te viittasitte erittäin hyvin ihmiskuntaan, mutta ekosysteemit ovat tässä kuitenkin jääneet hiukan vähemmälle huomiolle. Ja sitten äh, tässä ei pitäisi ainoastaan näitä äh, fyysis-kemiallisia elementtejä ottaa huomioon, vaan myöskin ekosysteemit ja millaisia vaikutuksia tällä on ekosysteemeihin. Sitäkään ei tässä riittävästi ole painotettu. Lopullisessa mietinnössä on kyllä tärkeää, että alueelliset osapuolet myöskin otetaan mukaan erilaisia tällaisia järjestelmiä voitaisiin muodostaa, jotta päätökset ovat tasapainoisia ja kaikkien intressien mukaisia ja että ne myöskin olisivat suurin yleisen mielessä. Tässä nyt ainoastaan pitäisi viitata vuoteen 2015. Ei, meidän pitäisi, siis anteeksi, 2027 vuoteen, vaan 2015 sen pitäisi edelleenkin olla mukana, koska muuten me annamme jäsenvaltiolle väärän signaalin, koska nehän painottavat jo siitä, että tämä tapahtuisi vasta myöhemmin, joten niille annettaisiin sitten väärä signaali. Mielestäni on täysin selvää, että hyvin kattava vesihuolto vaatii tavoitteiden hierarkisoinnin, se, että vähemmän hukattaisiin vettä, tämä on tärkeää, mutta myöskin yhteinen sadeveden käyttö on tärkeää. Siinä on aivan valtaisia mahdollisuuksia. Nämä vihreät innovaatiot voisivat olla tärkeitä juuri tällaisilla säästöaikoina. Voitaisiin kehittää uusia innovaatioita ja myöskin uusia vihreitä työpaikkoja saataisiin luotua. Uskon todellakin, että nämä varat, joita eri rahastoissa on käytettävissä, pitäisi ottaa paremmin käyttöön, mutta myöskin taloudelliset välineet, jotka täytäntöönpanevat vesipolitiikan puitedirektiiviä kansallisella tasolla, niin niiden tulisi ottaa myöskin alueellinen ja paikallinen taso huomioon. Tänä päivänä tämä ei, sitä ei ole vielä täytäntöön pantu riittävän tehokkaasti. Tällaisia ekologisia välineitä ei ole riittävästi otettu käyttöön ja myöskin kattava strategia puuttuu. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että kerta toisensa jälkeen vaadimme sitä, että vedellä on hyvin valtaisa ekologinen ulottuvuus, joka täytyy kaikilla tasoilla tänä päivänä ottaa huomioon. Ja tämä, tätä meidän täytyy aina vain tukea myöskin vahvistaa. Kiitos. Kiitoksia kollega. Nyt olemme saaneet tässä varjoesittelijät käsiteltyä ja minä nyt tein ehdotuksen. Minä suljen puhujalistan, luen, ketkä kaikki ovat pyytäneet puheenvuoroa, ovatko kaikki tässä mukana ja sitten pyytäisin, että noin kahden minuutti, kaksi minuuttia olisi puhe aikaa, koska meillä on myöskin toinen ö, aihe, liuskekaasu nimittäin tässä esityslistalla. Ja sekin meidän täytyy voida työstää, niitä kaikki saavat puheenvuoron. Kollega Antonescu. Kollege Prodi, Klaas, Reimers, Okoni, Mokunaite und Judith Merkis das Wort. Habe ich jemand übersehen? Olenko unohtanut jonkun tai jättänyt jonkun pois? Ei nähtävästi. No niin, seuraavaksi Kollega Antonescu, kaksi minuuttia. Domnule președinte, vreau să mă alătur și eu colegilor care îl felicită pe... Uh, Kiitos, hyvät kollegat. Minä haluaisin myös uh, kiittää Richard Seberia hänen uh, mietinnöstään, joka on ottanut huomioon kaikki ne tärkeät asiat, jotka on huomioitava, kun me puhumme eurooppalaisesta vesipolitiikasta nämä suositukset tässä mietinnössä, niihin täytyisi liittää myös suunnitelma, jolla takaamme EUn voimavarat. Meidän pitäisi nyt keskittyä toimeenpanemaan jo olemassa olevaa vesilainsäädäntöä. Minun kotimaani Romania on, Romania on mainittu tänä aamuna jo useaan otteeseen. Ja olen samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että komission on oltava tiukempi vesilainsäädännön toimeenpanon toteuttamatta jättämisessä. Sen lisäksi meidän täytyy myös uudistaa infrastruktuuria Toimenpiteisiin on ryhdytty toki ja haluaisinkin myös äh, sanoa, että minun oma äh, kotialueeni on alue, joka tällä hetkellä investoi äh, hyvinkin paljon vesiinfrastruktuuriin ja vesiinfrastruktuurin uudelleen, uuden aikaistamiseen. Ja tähän olemme saaneet tukea rakennerahastosta. Tämä on hyvin tärkeä askel ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa, joka sanoo, että vesi, kaikki asiat pitäisi valtavirtaistaa kaikkiin politiikan aloihin. Ja meidän täytyy varmasti myös painottaa sitä, että vesivoimavaroja on käytettävä tehokkaasti. Informaatiot ja tietämyksen äh, parantaminen. Kiitoksia Karhain Flores ja sitten Vittorio Prodi. Karhain Flores, kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minä kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti, koska äh, vesipolitiikan puitedirektiivissä olin mukana aivan ensimmäisessä ja toisessa luonnoksessa sekä yhteisesittelijänä että varjoesittelijänä. Richard Seberin aivan loistava pohjatyö on sellainen, että voin sitä ainoastaan tässä vielä painottaa ja kiittää siitä, mutta haluaisin kuitenkin vielä kiinnittää huomioon siihen, että kaikki nämä puheenvuoropyynnöt, joita olen täällä ö, kuullut, siis me olemme kuulleet jo 15-18 vuotta sitten, silloin lupasimme kaiken näköisiä asioita, että teemme kaiken näköistä ja jos nyt todella katsotte, mitä me omissa maissamme teemme, en nyt puhu Romaniasta tai Bulgaariasta, vaan puhun omista naapurimaista, niin minä ö, ole, elän Maas- ja Reinijoen välissä. Ja se, mitä siellä nyt on tehty, niin se on kyllä enemmän tai vähemmän ö, huono asia. Me olemme kyllä hyvällä tiellä, mutta esimerkiksi Reinissä ja Alankomaissa on erittäin suuri joki, joka menee useamman maan läpi. Ja alankomaalaiset voivat esimerkiksi havaita, millaisia liima-aineita, esimerkiksi lastulevy tehtaassa eräässä ranskakielisessä maassa on käytetty. Alankomaalaisilla on sellainen ongelma, että ne puhdistus, se puhdistustaso, jota heillä oman lainsäädännön mukaisesti pitäisi olla, niin heidän pitää poistaa sitten nämä liima-aineet, jotka tulevat Ranskasta. En minä nyt Eurooppaa tällaiseksi kuvitellut. Ja varmasti Saksan ja Alankomaiden suhde on samankaltainen. Kyse nyt ole tästä maasta, vaan siitä, että meidän täytyy pitää varamme se, mitä kollega tuolla ylhäällä totesi. Täytäntöönpanossa me olemme niin järkyttävän liberaaleja. Meillä on näin järkyttävän suuret pelisäännöt. Yhdellä on preussilaiset ja toisella romaniset. Ja sitten yhtäkkiä kaikki ovat tuolla romanisella puolella. No, tämä on kyllä vaarallista. Minä sanon teille, että minä en enää äänestäisi kaikkein vahvimpien standardien puolesta, mutta haluan sellaiset standardit, jotka todellakin pannaan täytäntöön. Tämä on tärkeä asia. Ja jos Richard Zeber esittelijänä nyt esimerkiksi mainitsen minun ammattikuntani maanviljelijät, niin sanon sinulle, rakas Richard, minä olen hyvin joviaali, mikäli pelisäännöt ovat samat. Jos Euroopan unionissa on kasvinsuojeluaineita, jota esimerkiksi Rein, jotka Reinin alueen Alankomaissa ja Belgiassa ovat jo pitkään olleet kiellettyjä, ja sitten yhtäkkiä niitä onkin vesistöissämme, niin kyllä se on aika ärsyttävää. Ja kun nyt kuulemme että meillä on kasvinsuojeluainedirektiivi, niin sanon, että meillä on sellaisia maita, jotka ovat vielä edes lukeneet sitä, saati sitten täytäntöön panneet. Ja on ollut pitkään jo tällainen direktiivi ja siellä on paljon aineita kielletty ja edelleenkin nämä aineet ovat meidän vesistöissämme. Tästä täytyy päästä eroon. Kiitoksia Karl-Heinz Florence. Niin haluaisin vielä, eh, että tämä, että ei täytäntöön panna direktiivejä, niin ei se ole sama asia kuin liberaalius. Niin, anteeksi kollega Kramer. Nyt kollega Bro, Brody ensin ja, ja sitten kollega Klaas. Grazie presidente, grazie anche al collega per il lavoro fatto. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitokset myös Seberille työstä. Täytyy kyllä sanoa, että tänään aamupäivällä en ole kuullut mitään pohjavesikerrostumista. Ja kyllähän nekin kuuluvat äh, vesiresursseihin. Ja niillä on merkitystä myös sille, miten äh, merenpinta nousee. Toisaalta myös jäävuoret sulavat. Eli veden säästäminen on hyvin tärkeää. Muutamat kaupunkialueet myöskin ovat tulvin alla. Eli meidän täytyy edelleenkin suunnitella näitä vesipoliittisia toimenpiteitä. Eli meidän pitäisi miettiä toimenpiteitä, joilla voidaan myöskin esimerkiksi huolehtia kaupunkialueiden jätevesihuollosta. Ja täytyy muistaa myöskin sadevedet ja harmat vedet. Nämä vedet täytyy käsitellä eri tavalla. Ja se tarkoittaa sitä, että voimme sitten saada enemmän vettä käyttöön myöskin eh, silloin, kun eh, jäteveden huolto eh, tai jätevedenhuollosta riippumatta, niin näitäkin vesiä voidaan käyttää jälleen hyväksi ja näin säästää sitten taas pohjavettä. Ja meidän täytyy erityisesti siis kiinnittää huomiota sitten, miten vettä voidaan Eh, pidättää mahdollisimman kauan vettä. Voidaan siis käyttää mahdollisimman kauan uudestaan niin, että voidaan säästää pohjavettä. Eh, eli on tärkeää eh, myös puhdistaa nämä saastuneet maaperät, koska jos maaperä on saastunut, niin se voi sitten edelleen saastuttaa pohjaveden. Tässä on siis paljon toimenpiteitä, joihin pitäisi ryhtyä ja löytää ratkaisuja. Kiitoksia kollega Klaas seuraavaksi ja kollega Raimaskin voi jo valmistautua. Kaksi minuuttia kollega Klaas. Kiitos paljon puheenjohtaja. Aivan aluksi haluan kiittää Richard Seberia tästä mietinnöstä ja minä suosittelen kaikille, että kaikki lukisivat tämän mietinnön alusta loppuun ja myöskin selvitysosan perustelut, koska tässä on, on hyvä jaottelu ja vesi, niin kuin Karl Florenskin totesi, ö, kyllä on ollut tässä kuvioissa mukana jo kymmenen vuotta ainakin ja pidempäänkin, ja vesipolitiikan puitedirektiivi vuodelta 2002 on kyllä virstanpylväs. Ja jos nyt sitten me valvoisimme tätä jatkuvasti, niin tämä on kyllä erittäin tärkeä askel, jota me tämän oma-aloitemietinnön kautta sitten pääsemme tekemään. Me kuulemme totta kai aina kaikista ongelmista, jotka liittyvät veden niukkuuteen. Ja Euroopassa tilanteet ovat kovin erilaiset. Tästä syystä me tarvitsemme, niin kuin Severkin toteaa, eriteltyä tarkastelua. Me emme voi säästää vettä Tanskassa, Suomessa, e, kaikkialla muualla. Me tarvitsemme siellä aivan erilaiset määräykset. Totta kai siellä veden täytyy eh, nopeasti mennä putkistojen läpi, jotta putkistot sitten huuhtoutuvat. Siellä ongelmat ovat täysin erilaiset. Tästä syystä tämä eritelty lähestymistapa on tärkeää. Jos nyt tässä otetaan myöskin maatalous mukaan kuvioihin, edustaja Lipas totesi, että maatalous on suurin veden kuluttaja. Se pitää paikkansa, mutta maatalous on myöskin se sektori, jolla on suurin vastuu puhtaasta vedestä. Minä olin esittelijä pohjavesidirektiivissä ja selkeästi havaitsimme siellä, että totta kai vettä suodatetaan ja sitten tie on pitkä ennen kuin siitä tulee taas pohjavettä ja kollega Prodi minä epäilen kyllä, että voimme kaikki maaperät puhdistaa mutta totta kai meillä on tässä ennaltaehkäisevä periaate. Ja se, miten se on ankkuroitu vesipolitiikan puitedirektiiviin, on se, mikä meidän täytyy selkeästi ottaa esille. Ei saa, saa saastuttaa, eikä tätä vettä sitten ottaa uudestaan käyttöön. No niin, kaksi minuuttia on jo ohi. Haluan vielä siteerata. Rihat Sebet, joka totesi, että vesi tulisi ottaa huomioon kaikilla politiikan aloilla. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten vielä yksi huomio siihen, mitä edustaja Florence totesi pitää paikkansa. Meillä oli eri toimintatapoja ja näin siellä uuden puheenjohtajan, mutta tämähän muutettiin kasvinsuojeluaine asetuksen ja direktiivin kautta, jota nyt täytäntöön pannaan, ja ehkäpä nyt sitten pitäisi tässä pohtia nämä aset, tämä asetus ja direktiivi myöskin mukaan tähän, koska nämäkin vaikuttavat puhtaaseen veteen ja niitäkin täytyy täytäntöön panna oikealla tavalla. Kiitoksia. No worries, you got an extra former pesticide rapport. Niin, no sinä sait ylimääräisen eh, kasvisuojeluaineen minuutin. No niin, sitten seuraava puhuja. Kiitos. Myös minä haluaisin sanoa, että tämä keskustelu on hyvin mielenkiintoinen ja tässä ihan oikeasti sanotaan, että meillä on suuria eroavaisuuksia jäsenvaltioiden kesken ja se on ihan totta. Meillä on jäsenvaltioita, joissa paljon mitään ei ole vielä muuttunut, mutta kuitenkin kaikki vesi, lähes kaikki vesi menee virtaa jäsenvaltioiden lävitse ja meidän täytyy myös huomioida meidän erilaiset ekojärjestelmät ja se, miten tilanne vaikuttaa siihen, koska maanpinnalla kulkevaa vettä sitä ei rasita ainoastaan maanviljely, vaan myös yhdyskuntavedet. Ja sen vuoksi täytyy huomioida se, että kun jos että maatalousyrittäjät joutuvat maksamaan siitä, että kaupungeista tulee jo saastunutta vettä heidän maidensa lävitse. Meidän täytyy huomioida aiheuttajissa siitä, että joka käyttää, joka saastuttaa, se myös maksaa. Mutta täytyy huomioida, että veden käyttö on myös hyvin erilaista. Esimerkiksi kotitalousvedet saastuttavat enemmän kuin maanviljelyvedet, koska siellä tavallaan ne suodattuvat ja kasvit puhdistavat niitä jo. Eli meillä on jo hyvin paljon kaiken näköisiä sääntöjä siitä, miten esimerkiksi lanta vaikuttaa ja ravinteet vaikuttavat ja mitä he joutuvat niitä suodattamaan ja puhdistamaan. Meidän on satsattava myös uuteen teknologiaan ja tehtävä yhteistyötä ja huomioitava 2020 tavoitteet ja huomioitava se, että nämä vesinäkökulmat olisivat yhtäläiset ja ja jos me käytämme mahdollisimman modernia tekniikkaa, niin vahinko on ehkä pieni. Ja sen lisäksi meidän täytyy myös huomioida se, että markkinat, markkinavoivat ovat ne, jotka vaikuttavat eniten siihen, miten ihmiset toimivat, koska jokainen ihminen toimii tavallaan oman lompakkonsa pohjalta. Kiitos. Kiitokset. Sitten seuraava. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua suht lyhyesti, koska tässä on paljon sanottu. Ensinnäkin onnittelut Richard Severille erinomaisesta työstä. Olin aivan ihastunut, koska tosiaankin minä yhdessä hänen kanssaan laadin vesifoorumin jälkeen päätöslausuman. Ja tässähän tosiaan vesifoorumissa asiantuntijat ja puheenjohtaja pitivät tätä vesi politiikka hyvin kunnianhimoisena ja se, että viitataan YK yleissopimuksen vuodelta 1997 kansainvälisten, kansainvälisistä vesivirtauksista, niin tältä pohjalta voisin sanoa, että Karl Heitzin kanssa olen kyllä samaa mieltä hänen analyysistään. Hän ole enää tällä, mutta joku varmasti kertoo terveiset. Ja haluaisin minäkin korostaa tuota seikkaa. Ja sitten vielä haluaisin sanoa, että Ranskassa ja monissa muissakin jäsenvaltioissa niin on nähty kuivuuden merkkejä. Se huolestuttaa ja osoittaa juuri sen, miten harvinainen luonnonvara vesi on. Meidän pitää ryhtyä kaikkiin toimiin sen säilyttämiseksi ja sen eteen, että kansalaiset, teollisuus ja maataloustuottajat voisivat saada valistusta tästä asiasta. Ja olen muutama viikko sitten nähnyt Burkina Fasossa yhden humanitaarisen kampanjan. E, siellähän ei ollut sähköä eikä vettä ja todellakin tämä minuakin herkisti sille, miten tärkeää kysymys vesi on ja jäteveden huolto no-, noissa maissa. Ja tästä mietinnöstä, no sehän on hyvin täydellinen ja vastaa aivan minunkin analyysiäni. Niin ihan muutama tarkistus, jota tulen varmasti tekemään, esimerkiksi vesifoorumi, kun puhutaan täällä maailman vesivaroista, niin toivoisin, että ryhdyttäisiin myöskin vuoropuheluun talouden toimijoiden kanssa. Äsken mainitsin maatalouden ja sitten siis teollisuuden ja kansalaisten kanssa. Ja sitten, että tämä vesiproblematiikka niin Richard Severhän on ottanut tässä jo kohesiopolitiikan ja aluepolitiikan esille, mutta voisi sanoa, että Ranska, Saksa, Italia, yhdistynyt kuningaskunta, niin eivät enää saa eh, rakennerahastoista rahaa EU-sta vesiinfrastruktuuria varten, mutta tarvitsisivat niitä kuitenkin, koska eh, vesihuolto ja vedenhuolto, niin esimerkiksi eh, edellyttää kuitenkin uusia investointeja ja tekniikoita, koska putkistot ovat osin jo eläkeiässä. Kiitoksia paljon kollega. Seuraavaksi kollega Morkkunaite ja myöskin kollega Merkkis voi sitten jo valmistautua. Mutta ensinnäkin kollega Morkkunaite kaksi minuuttia. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä myöskin onnittelen tästä hyvin työstetystä mietinnöstä. Haluaisin tässä puhua kahdesta asiasta. Mielestäni tässä mietinnössä on hyvä tämä määräys, joka liittyy tiedon levittämiseen veden saastumisen yhteydessä. Ihmisten suuren yleisön pitäisi olla tietoinen siitä, mikä tilanne on EU-määrärahojen käytön suhteen. Haluaisin tässä yhteydessä mainita, että hyvä Vesihuolto liittyy tiiviisti myöskin veden puhdistamiseen ja tämä vaikuttaa myöskin meriveden saastumiseen. Jäteveden puhdistaminen joissakin valtioissa ei toimi vielä toivotulla tavalla ja tämä liittyy myöskin niihin ongelmiin, jotka liittyvät jäteveden puhdistamoihin liittymiseen. Ja kun ajatellaan nyt vaikeaa taloudellista tilannetta, jossa tällä hetkellä olemme, kotitalouksien on vaikeaa saada yhteys näihin jäteveden puhdistamoihin, niiden verkostoihin, ne eivät pysty sitä rahoittamaan ja ehkäpä tämäkin tulisi ottaa huomioon näissä pohdinnoissa ja keskusteluissa. Ja myöskin tarjota apua ja toimenpiteitä tähän. Kiitoksia. Seuraavaksi Judith Merkis, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollega Seber teidän hyvin kattavasta mietinnöstänne odotamme luonnollisesti seuraavaakin eh, mietintöä, mitä kaikkea eh, veden kanssa vielä voidaan tehdäkään. Mutta haluaisin nyt kuitenkin jatkaa siitä, mitä kollega Florent sanoi. Eh, Alankomaat ovat suuren deltan reunalla ja alankomaalaiset saavat vettä Reinistä, joka on kaikkein teollistunein ja likaantunein joki Euroopassa, joten meille suuri suru ja huoli on veden laatu ja Alankomaissa me joudumme pistämään hyvin paljon rahaa siihen, että pystymme puhdistamaan tätä vettä. Eli Alankomaille olisi taloudellisesti myös hyvin tärkeää, että muut maat samoin kuin me luonnollisesti toimeenpanisimme hyvällä tavalla nämä kaikki direktiivit ja säännöt ja että sitten valvottaisiin myös sitä. Toinen asia on, että sanoitte että on kiinnitettävä enemmän huomiota lähteeseen. Entä sitten saastuttavat aineet, eh, jotka voidaan poistaa siinä lähteellä, mutta myös antibiootit ja fosfaatit? Kyllähän nyt varmasti löytyy markkinat eh, käytetylle fosfaatille ja käytetyille antibiooteille. Eli tällaiset aineet ja nämä markkinat, eh, ne on tavallaan yhdistettävä ja stimuloitava nimenomaan uudelleenkäyttöä, jälleenkäyttöä siellä saastuttavalla lähteellä. Eli että jo paikan päällä eriytetään ja jälleenkäytetään. Sitten lopuksi vielä tämä bioperustus jännitteinen talous tulee kuitenkin käyttämään myös hyvin paljon vettä, joten ehkäpä tästäkin voitaisiin tehdä vielä tutkimus, mitä tämä muutos bioperusteisen talouteen tulee merkitsemään vedelle, veden saamiselle ja tämän direktiivin toteuttamiselle. Kiitokset Judith Merkis. Nyt tämä puheenvuoroluettelo on saatettu päätökseen. Minunkin puolestani vielä onnittelut Richard Zeberille, mitä tulee tähän koko lähestymistapaan ja tähän yhteyteen kuluttajiin, mutta myöskin mitä tulee näihin uusiin mahdollisuuksiin vesipolitiikassa ja eikö näitä voitaisiin myöskin koordinoida uusiutuvien energialähteiden kanssa, esimerkiksi Välimeren alueella suolan poistoa lisättäisiin ja myöskin veden puhdistamista, että käytettäisiin uusiutuvia energialähteitä esimerkiksi tuulta. Me aina ajattelemme vaan näitä muita puolia. Totta kai tämäkin kuuluu vesipolitiikkaan, että toimimme tässä kestävämmin. Mutta mielestäni tämä oli hyvä tämä suihkuvertaus. Minä nyt en tätä enää voi edes kuulla. Tämä koskettaa noin yhtä kahta prosenttia. Tällainen politiikka ei toimi ollenkaan, jos populistit tässä saavat jalansijaa. No niin, tämä on tärkeä aihe, hyvä mietintö ja nyt mielelläni annankin komissiolle puheenvuoron komissiosta meillä on edustaja Gaspar Nieti paikalla. Olkaa hyvä. Haluatteko te reagoida tähän mietintöön? Euh, Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä. Komissio on myöskin iloinen tämän keskustelun laadusta. Tämä on ensimmäinen keskustelu. Haluaisimme ensinnäkin rauhoitella esittelijä ja teitä, puheenjohtaja, että komissio ei aio ehdottaa, että mikä tulee olemaan, että tehtäisiin päätös, että kuinka paljon saa käyttää vettä vaikkapa viikossa, montako suihkua saa ottaa. Ei tietenkään, no tämä on ehkä vähän provosointia, mutta tässä kuitenkin pitää muistuttaa toissijaisuusperiaatteen ohella ja oikeasuhtaisuusperiaatteen ohella, että mitä tulee tosiaan veden määrään, niin laatu laatukriteerien ohella, niin meidän pitää hakea tosiaan yksimielisyyttä näihin ja se ei ole todellakaan helppoa 27 maan ja sitäkin useamman kesken. Ja tässä monet ovat muistuttaneet kuivuusongelmasta ja vesipulasta useilla aloilla. Ja on totta, että puitedirektiivi on tässä mielessä hyvin varovainen ja ainoastaan pohjavesiin osalta on asetettu jäsenvaltiolle velvoitteita pohjaveden säilyttämisen suhteen. No ei tässä ole kyse välttämättä mikään ujous kyseessä lainsäätäjällä, vaan itse asiassa mm, ihan perustamissopimuksen sääntöjen takia niin veren määrän suhteen ei voida asettaa velvoitteita. Ja olen hyvin iloinen tästä vaikuttavasta keskustelusta tänään. Ja sitten meidän täytyy varmasti keskustella vielä näistä laatu- ja määräkysymyksistä. No ilmastonmuutoksen torjunnassa yhteydessä niin on muistutettu siitä, että jotkut alueet eivät ole koskaan kärsineet veden niukkuudesta tai koivuudesta, mutta esimerkiksi 2007 oli sellaisia aivan ennen näkemättömiä kuivuuskausia Euroopassa, vaikka tietysti maailmanlaajuisesti on ymmärrettävä, että on alueellisia ongelmia, jotka pitää alueellisesti ratkaista. No, talouskriisi on valitettavasti vähentänyt näitä investointeja uusiin infrastruktuureihin ja erityisesti uusissa valtioissa, tai no ei enää niinkään uusissa, mutta 14 miljardia euroa komissio lupasi 2004 näille uusille jäsenvaltioille jätehuolto, jäte, äh, anteeksi, jätevesien huoltoa varten ja, ja infrastruktuureita varten ja nyt sitten jatkossa täytyy tietysti muistaa rakennerahastojen merkitys ja siihenkin on tänään merkitty. Sitten uusi haaste on tämä energian äh, veden tarve, koska niin kuin esimerkiksi on tietysti hyvä miettiä uusiutuvia energialähteitä ja erityisesti sähkön tuotantoa, mutta ei, ei se voi tietysti tapahtua sillä hinnalla, että kaikki joet sitten kuivuvat tämän veden tarpeen tapia. Eli joissain erityisissä tapauksissa saattaa syntyä jännitteitä sen suhteen, että halutaan siirtyä uusiutuvien energialaisten käyttöön ja sen välillä, että tarvitaan vettä joissain kaupungeissa ja kylissä tällä veden virtaamisella on kuitenkin symbolistakin merkitystä ja se, että ö, vedet, jo, joet kuivuisivat, niin se nyt ei ole poliittisesti mikään mahdollinen seuraus. Eh, no Richard Seberhan on aikamoinen autoriteetti niin, että on varmasti odotettavissa aika hyvä eh, mietintö. Eh, ja haluan lopuksi kiittää vielä tästä puheenjohtajasta. Dank. Paljon kiitoksia. Ja nyt haluan antaa vielä esittelijäkollegalle Richard Seberille puheenvuoron, jotta hän voi vielä tehdä yhteenvedon kaikista näistä asioista. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ensinnäkin hyvin positiivisesta suhtautumisesta mietintöön. Olen kuitenkin voinut todeta, että kaikki huomiot, joita on tehty, ovat eh, olleet eh, hyvin eh, sisällöllisiä ja suuri haaste tulee olemaan se, että me kykenemme kaiken tämän valiokunnan toivoman asia puristamaan tähän mietintöön. Tämähän on oma-aloitteinen mietintö, johon saa kaiken kaikkiaan muistaakseni laittaa 6000 sanaa ja nyt siinä on jo 8000 sanaa, joten miten tämä nyt sitten teknisesti onnistuu, katson tässä jo sihteeristön suuntaan. Ramarone oli tässä jo aikaisemmin hyvin avuliassa tämän koostamisessa, mutta täällä on esitetty niin paljon hyviä ideoita, millä tavalla saamme puristettuina tähän mietintöön on asia. Et ei ole, eikä kysymys todellakaan ole siitä, että olisin ilkeä, vaan tässä nyt on kysymys ihan teknisesti siitä, miten se on mahdollista. Eli punainen lanka näissä puheenvuoroissa on oikeastaan ollut se, että vesi on aihe, joka vaikuttaa hyvin moniin alueisiin ja sektoreihin ja että se oikeastaan pitäisi valtavirtaistaa kaikkeen. Valtavirtaistaminen on keskeinen asia ja sitä täytyy vielä edelleen vahvistaa ennen kaikkea liittyen veden laatuun. Täällä mainittiin kasvinsuojeluaineet, pohjavedet, REACH-asetus ja niin edelleen. Muistuttaisin kollegoita siitä, että meillä on erityiset direktiivit näihin ympäristö laatustandardeihin se on jo pöydällä, joten tämä kaikki laatuasiat tulevat siihen. Toki tämä mietintöönkin ne voitaisiin ottaa, mutta täytyy huomioida, miten vähän tilaa meillä tässä mietinnössä on. Komission edustajahan oikeutetusti sanoi, että luonnollisesti tässä on vielä erilaisia enemmistökantoja, tällaiset kvantitatiiviset toimenpiteet kuuluvat komissiolle, koska tai niistä me pitä, pidättäydymme sen vuoksi, että jäsenvaltiot ovat niistä niin erimielisiä. Sen vuoksi keskitymme laatunäkemyksiin. Kollegat oikeutetusti myös ottivat mukaan ilmastonmuutoksen. Sitä en ottanut alkupuheenvuorossani esiin. Se oli virhe. Kiitokset, että te erityisesti siihen viittasitte. Minusta meidän pitäisi myös tehdä selväksi se, että ilmastonmuutoksen päävaikutukset Euroopassa tulevat näkymään vesisyklissä vaikkakaan me emme vielä ole saaneet asiasta paljon tietoa. Eli miten veden saatavuus, miten se tulee olemaan seuraavan parinkymmenen vuoden aikana, on hyvin vaikea arvioida sitä niillä malleilla, joita meillä tällä hetkellä tähän mallintamiseen on. Tämä on aikamoinen haaste myös. Mitä sitten tulee toimeenpanoaikoihin? 2015 on vesipuitedirektiivissä ja toki me voimme miettiä muutakin, mutta meidän täytyisi todellakin yrittää keskittyä toimeenpanoon sen vuoksi, että jäsenvaltioiden kesken tässä on suuria eroja. Mutta puhuessani toimeenpanosta, niin eh, muistuttaisin, että meidän parlamenttina täytyy seurata tarkkaan, mitä tapahtuu ja että eh, seisomme komission takana sen vuoksi, että eihän komissionkaan aina ole kovin helppoa eh, asettaa jäsenvaltioita HPA-paaluun, Mutta äh, meidän täytyy huolehtia myös siitä, että annetaan apua jäsenvaltioille. Perustetaisiinko tässä esimerkiksi verkosto, jossa voitaisiin vaihtaa hyviä käytänteitä. Kysymys on myös siitä, että tarvitaan myös äh, rahaa. Ja nyt me olemme vaikeassa kriisissä ja kaikki valtiot säästävät, mutta silloin meidän täytyisi ehkäpä löytää innovatiivisimpia rahoitusmalleja, koska mehän tiedämme, että, että rahan pitää tuottaa. Sitten täytyy tulla korkoja, jos raha tulee yksityiseltä puolelta. Mutta en nyt haluaisi tässä mietinnössä lähteä tähän keskusteluun rahoituksesta, että julkinen vai yksityinen. Tämä ei ole oikea paikka, koska jäsenvaltioilla on hyvin erilaiset lähestymistavat ja minä suhtaudun neutraalisti molempiin. Ja sitä paitsi kuuluu subsidiariteettiperiaatteessa, että kukin jäsenvaltio voi itse päättää, millä tavalla se järjestelmänsä rakentaa kunhan se takaa sen, että meidän kansalaisemme saavat laadukasta vettä, kuten Euroopan direktiiveissä on määritelty oikean määrän ja järkevään hintaan. Tämä on meidän tehtävämme valvoa sitä, mutta miten se yksityiskohtaisesti hoidetaan, se on jäsenvaltioiden tehtävä. En nyt tässä lähde jokaista puheenvuoroa käsittelemään ja varjoesittelijöiden kanssa voisimme pitää läheistä yhteyttä niin, että voimme sitten jatkossakin parantaa tätä työtä. Ainoa pyyntö tässä mietinnössä me emme saa siihen mukaan kaikkea. Me emme voi ottaa tähän kaikkea ympäristöpolitiikkaa ja aluepolitiikkaa. Tämä on oma aloite mietintö ja tämä erityisesti vihreille ystävilleni Puheenvuoronne olivat ihan oikeita, mutta tämä on oma-aloite mietintö vesipolitiikasta eikä Euroopan unionin ympäristöpolitiikasta, joten pyytäisin ymmärtämystä, kun, koska meillä ei ole tarpeeksi tilaa tässä mietinnössä, että ehkäpä tästä joudumme rajoittautumaan muutamiin tärkeisiin asioihin. Eli kiitokset hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitokset myös komissiolle ja odotan ilolla ja mielenkiinnolla tarkistuksia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Richard Seba tekemästäsi työstä ja vastauksesta meillä on tässä tarkistusten jättämisen määräaika. Se on 27. huhtikuuta kello 12. Aikaa on vähän. Ja jo toukokuussa äänestämme tässä valiokunnassa 29.30. toukokuuta. Loppuäänestys täysistunnossa tapahtuu sitten heinäkuussa. Tämä oli siis esityslistan kohta viisi. Seuraavaksi pääsemme sitten esityslistan kohtaan, joka liittyy myöskin veteen. Ja tässäkin tarvitsemme varmasti riittävästi aikaa keskustelua varten. Esityslistan kohta kuusi. Liuskekaasun ja liuskeöljyn louhinnan ympäristövaikutukset. Tässä esittelijä on kollega Sonic. Tässä on, täällä oli myöskin Puolan valtion TV-stä tiimi paikalla, jotta kaikki tietävät, mistä tässä on kyse. Mutta nyt aivan aluksi haluan tässä antaa kollega Sonikille puheenvuoron, jotta hän johdattelee meidät tämän mietinnön saloihin. Olkaa hyvä. <clears throat> Kiitoksia, puheenjohtaja. No, liuskekaasu kysymystä on täällä parlamentissa käsitelty jo pari vuotta. Ensimmäinen keskustelu eh, tapahtui Strasbourgissa tasan kaksi vuotta sitten. Siellä energiakomissaari Oettinger oli mukana. Toivoisin, että keskustelu tästä minun mietinnöstäni rajoittuisi tai pysyisi rajallisena, koska tässä on kovin paljon elementtejä kommentteja. Tätä keskustelua käydään hyvin tunnepitoisesti. Meidän pitäisi kyllä keskittyä faktoihin, myöskin todisteisiin, joita voidaan esittää. Ja toivottavasti sitten pääsemme myöskin kompromissiin tämän liuskekaasun käytön edistämisen kohdalla. Ja Hudson Bayssä hän oli katastrofi ja tästäkin asiasta tehtiin raportti. Tässä on kolme asiaa, jotka täytyy huoma- huo- josta täytyy huomattaa. Ensinnäkin nämä lainsäädännölliset kysymykset, parempi täytäntöönpano, tämän hetkisten määräysten parempi täytäntöönpano kansallisella ja eurooppalaisella tasolla, uudet määräykset, sitten toinen asia ympäristö, geologiset tekijät, analyysit ennen töitä, töiden aikana, ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset, totta kai myöskin tekniset testit, niin sanotut stressitestit, veden kierrätys, myöskin innovaatiot ja myöskin suljettu vesikiertokulku. Mm, esimerkiksi tässä hydraulisessa murtamisessa eli vesisärötyksessä tämä, tästä täytyy puhua hyvin yleisellä tasolla, varsinkin mitä tulee näihin toteutettuihin toimenpiteisiin. Täytyy pitää kiinni kaikkein korkeimmista turvallisuusstandardeista ja samankaltainen ehdotus, jonka kansainvälinen energiavirasto tulee tekemään sekin aikoo ottaa tiettyjä kultaisia sääntöjä esille maatalouteen. Puuttumista tulisi rajoittaa. Liuskekaasun käytön edistäminen on asia, joka kestää kauan, useita kuukausia. Mutta totta kai nämä paikat, mistä tätä liuskekaasua kaivetaan, niin ne ovat sitten aina paikoillaan. Sitten myöskin paikallisväestövirasto tässä täytyy myöskin tietoisuutta lisätä, myöskin internetportaali, jossa kaikki tarvittavat tiedot ovat, sellainen täytyy saada aikaiseksi ja myöskin kansallisia tie- tiedotuspisteitä täytyy perustaa. No nyt sitten tämä keskustelu liuskekaasun käyttöön liittyen. Tätä tulisi hyödyntää, jotta saataisiin myöskin Euroopassa riittävä resurssitaso etenkin mitä tulee näihin mineraaleja louhiviin yrityksiin. Tämä on varmastikin myöskin tärkeä tekijä ympäristöä ajatellen. Tässä minun mietinnössäni otetaan lähestymistapa liuskekaasun käytön edistämiseen. Tästä täytyy pitää kiinni kaikkein korkeimmista standardeissa. Tätä täytyy myöskin valvoa. Ja myöskin uudet tutkimukset on otettava huomioon. Euroopan unionissa Euroopan komissio on tässä ottanut lukuisia lainsäädännöllisiä elementtejä mukaan liuskekaasun etsinnässä ja louhinnassa. Mutta tässä täytyy kuitenkin painottaa sitä, että nämä määräykset täytyy myöskin täytäntöönpanna ja valvontaa täytyy suorittaa. Komission tulisi toimia tiivissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, etenkin näiden koordinointipisteiden kanssa, jotta äh, kun kehitetään näiden ei-konventionaalisten polttoaineiden käyttöä, niin sitä myöskin valvontaan. Totta kai tässä myöskin on tarkoitus työstää parhaita mahdollisia tekniikoita nimenomaan tämän vesisärätyksen osalta. Henkilökuntaa täytyy kouluttaa ja jatkokouluttaa, jotta kaikki korkeimmatkin kriteerit ja normit voidaan toteuttaa. Samanaikaisesti täytyy myöskin ottaa huomioon uusin tekniikka, varsinkin porausten kohdalla. Nämä ovat perustavanlaatuisia asioita, kun ajatellaan pohjavesikerroksia, myöskin käytetyn veden kierrätys. Vesisarjoituksesta tätä on jo käytetty ja tässä voidaan useita prosentteja vedestä käyttää uudestaan. Totta kai täytyy myöskin kemikaalien käyttö ottaa huomioon. On ehdotettu että perustettaisiin yleiseurooppalainen tietofoorumi. Ja myöskin tässä äh, saastuttaja maksaa periaatteet täytyy ottaa huomioon. Myöskin paikallistahot on otettava mukaan, jotta he hyväksyvät tämän lähestymittavan. Tämäkin on perustavanlaatuisen tärkeää. Mutta jos nyt halutaan päästä eteenpäin liuskekaasun äh, hankinnassa, niin nämä, nämä työthän kestävät useita viikkoja tai kuukausia aivan eri tavalla kuin muiden mineraalien kohdalla, mutta tästä huolimatta kuitenkin porauksen tätä täytyy valvoa. Ja tässä myöskin paikalliset tahot on otettava mukaan tähän työhön. Ja jos nyt tarkastelen tätä mietintöä, niin, niin meidän valiokuntammehan on jo järjestänyt kuulemistilaisuuden jossa näistä asioista puhuttiin, kaikkein tärkeimmistä asioista, varsinkin kun ajatellaan vettä. Haluaisin nyt tässä puhua kahdesta asiasta. Ja sitten pääsen tässä jo loppuun. No käytetty vesi on sellaista, että sitä käytetään eri toten porauksen ja vesisärötyksen kohdalla tuossa kuulemistilaisuudessa, jossa myöskin oli eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia tiedemiehiä, kävi selväksi, että se vesi, jota käytetään vesisärötykseen, sitä käytet, tai voitaisiin käyttää myöskin energiaan. Eli nämä kaikki edellyttävät veden käyttöä. Totta kai kustannustekijät on otettava huomioon. Sähkön käyttö käyttö ja sähkön tuotanto on tässä erityisesti otettava huomioon. 56 prosenttia vähemmän käytetään tässä vettä ja myöskin 60 prosenttia vähemmän kuin ydinenergian kohdalla. Tämä on kyllä mielenkiintoinen asia. Esimerkiksi tällainen tutkimus tehtiin New Mexicon osavaltiossa ja siinä todettiin, että noin 70 prosentilla voitaisiin vähentää veden käyttöä Eli että vettä käytettäisiin vähemmän vesisärötyksessä. Tämä on tietysti erittäin hyödyllistä ympäristöä ajatellen. Ja tämä oli siis julkisen kuulemistilaisuuden eh, tulos. Suuri riski ja uhka tässä on kuitenkin olemassa pohjaveden likantumisen muodossa. Tätähän myöskin eh, mediassa käsitellään hyvin paljon Yhdysvalloissa – on kerrottu, että 90 prosenttia tuotetusta liuskekaasusta on sellaista, että siinä ei mitenkään ole viitattu siihen, että äh, pohjavesikerrostumat olisivat saastuneet. Myöskin Yhdysvalloissa vastaavat turva, turvallisuusviranomaiset valvovat tätä 2-3 tuhatta metriä syvällä voi näitä kaasukerroksia olla, mutta poraus onnistuu ainoastaan 300 metrin syvyyteen. Tässä täytyy nyt kaiken kaikkiaan ottaa huomioon se, että myöskin tässä on olemassa tietty turvaeste, mm, mitä tulee tähän poraussyvyyteen. Yhdysvaltalainen yritys on tutkinut tätä vesisäröitystä ja myöskin sen vaikutusta juomaveteen siinä voitiin osoittaa, että poraukset ovat turvallisia ja että ei ole olemassa sellaista mahdollisuutta, että saastunut vesi joutuisi juomaveteen. No niin, hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää teitä siitä, että sain esitellä tämän asian. Minä uskon, että liuskekaasu on johtamassa meidät siihen, että saavutamme ne vähennystavoitteet, joita Euroopan unioni on itselleen asettanut hiilen tuotannossa, kivihiilen tuotannossa ja niin poispäin. Tätä, tällä tiellä meidän tulisi jatkaa myöskin edelleen se, että käytämme vähemmän näitä kyseisiä polttoaineita. Tämä on yksi uusi askel kohti niitä tavoitteita, joita Euroopan unioni on itselleen asettanut. Kiitos. Kiitoksia, herra Sonic. Nyt sitten pääsemme varjoesittelijöiden kierrokselle. Linda McEwen, Lepage, Ribery ja Callanan. Linda, ole hyvä. Yeah, um, thank you, Chair. Thank you, Mr. Sonic, for that introduction. Kiitoksia, Sonic, tästä esittelystä. Pidän hyvänä tätä keskustelua. Tämä on hyvin tärkeä aihe myös suurelle yleisölle ja julkiselle mielipiteelle ja ajatellen Euroopan äh, tulevaisuutta matalahiilisenä tuloks, ö, tulevaisuutena. Eli oikeastaan me tässä käynnistämme keskustelun. Kun me järjestimme kuulemisen parlamentissa, me kuulimme kaiken näköisistä tutkimuksista, joita Euroopan komissio ja muut EUn toimielimet ovat tehneet. Ja onko komission edustaja täällä ja voisiko hän kertoa meille, mikä tilanne näiden tutkimusten kohdalla on? Minun käsittääkseni pää, Envi-pääosasto on tehnyt jonkinnäköisen yhteenvedon siitä, millä tavalla liuskekaasuun suhtaudutaan ja miten nämä kaikki eh, suunnitelmat ovat tehneet, mutta se ei kuitenkaan arvioi, ovatko nämä toimet olleet tehokkaita. Ja käsittääkseni syksyllä tulee vielä toinen tutkimus, voiko hän pääosasto varmistaa, mitä tapahtuu. Ja sitten taas eh, ilmaston pääosasto on tehnyt tutkimuksen ilmasto- ja eh, kasvihuonekaasujen vaikutuksista myös tämän vuoden aikana. Onko tämä tutkimus aikataulussa, koska saamme sen? Ja sitten pääosasto, energiapääosasto on tehnyt tutkimuksen siitä, millä tavalla EU-jäsenvaltioissa eh, e annetaan lupia liuskekaasulle ja että ympäristövaikutusarviointi on muuttunut. Haluaisin tietää, mikä se tilanne on. Ja sitten yhteinen tutkimuskeskus on tehnyt tutkimuksen äh, taloudesta, veden ja maankäytöstä. Joten haluaisin tietää, mitä komissio tekee kaikilla näillä tutkimuksilla ja koska me saamme ne, saammeko me ne ehkäpä jonkinnäköisenä kattavana pakettina. Edustaja Sonik mainitsi myös ähm, EPAN ja USAan, mutta ymmärtääkseni äh, tästä ei ole tehty mitään kunnollista tutkimusta. Äh, mutta äh, EPA on tekemässä tutkimusta tästä. Isossa Britanniassa viime viikolla julkaistiin tutkimus, joka sai hyvin paljon julkisuutta, mutta sen oli tehnyt meidän energia- ja ilmastonmuutosministeriömme ja se seurasi äh, pohjoisen Englannin äh, pieniä maanjäristyksiä, jossa louhitaan liuskekaasua tai tutkitaan sitä, sitä ei vielä hyödynnetä, mutta siellä oli pieniä, useita pieniä äh, maanjäristyksiä ja tässä vaadittiin tietynlaista valvontaa. Ja tätä pidettiin suurena läpimurtona liuskekaasulle, mutta tämä raportti on hyvin rajallinen, koska siinä ei katsottu muita vaikutuksia, liuskekaasun louhinnan vaikutuksia muuta kuin näiden, näitä maanjäristyksiä. Sitten on paljon akateemisia tutkimuksia. Yksi akateeminen tutkimus tekee toisen tutkimuksen naurettavaksi ja sitten syytetään siitä, että, että se, joka maksaa, se, jonka lauluja laulat, sen, sen, jonka leipää syöt, sen lauluja laulat. Ja emme oikein vieläkään tiedä, mikä tilanne on, ja me emme ole saaneet säätelijöiltä minkäännäköistä kattavaa näkemystä siitä, mikä liuskekaasun louhinnan vaikutus tällä hetkellä on. Me odotamme kaikkia näitä tutkimuksia. Sitten ympäristövaikutukset. Herra Sonikko on oikeassa. Kaikella on ympäristövaikutus, olen samaa mieltä. Meidän ei niitä tulisi liiotella, mutta ei liioin aliarvioida. Me puhumme hiilestä, me vertaamme hiileen. Toki hiili vaikuttaa, tulee mini-maajärjestyksiä, ihan kuten myös liuskekaasu voi. Mutta meidän täytyy muistaa, minä aikaisemmin työskentelin britti hiiliteollisuudelle ja me maksamme tänä päivänä vielä siitä, kun hiiltä louhittiin sata vuotta sitten. Ja sen vuoksi meillä perustettiin erityinen rahasto, joka seuraa hiiliteollisuuden vaikutuksia. No, meillä se oli alun perin yksityinen, mutta monissa maissa se on valtiollistettu, joten veronmaksajathan siitä maksavat ja hiilen louhinta-alueilla ihmiset vieläkin saavat myrkytyksiä. Joten nämä ovat asioita, joista täytyy katsoa myös liuskekaasun kohdalla, kuten herra Sonik sanoi. Meidän täytyy katsoa, miten se vaikuttaa vesi vesiin, kuinka paljon vettä se käyttää, koko pohjavesikysymys. Yritykset ovat lobanneet sitä, että ne ongelmat, mitä aikaisemmin oli esimerkiksi Yhdysvalloissa, niitä ongelmia ei ole nyt koska on teknologia kehittynyt. Mutta kun meillä oli tämä kuuleminen, ne kollegat, jotka eivät ole paikalla, niin heille tiedoksi, niin oliko sen Jykin yliopistosta joku, he olivat tehneet tutkimuksia, jotka osoittavat, että tiivistymät äh, juomavedessä olivat 17 kertaa korkeammat kuin, pitoisuudet olivat korkeammat kuin kilometrin päässä näistä louhinnoista. Ja joskus vedessä on kansallisesti suurempia äh, pitoisuuksia. Joten ennen kuin ryhdytään liuskekaasun louhintaan, niin meidän pitäisi todellakin tehdä kunnollisia tutkimuksia pohjavedestä niin, että on mahdollista mitata niitä. Miten tämä vaikuttaa energiaturvallisuuteen? Minä olen kuullut täysin erilaisia e, ennustuksia siitä, mitä liuskekaasu voi merkitä Euroopalle. Jotkut sanovat, että se ei vaikuta paljonkaan. Liuskekaasua on, mutta se ei ole taloudellisesti hyödynnettävissä. Jotkut sanovat, että me voimme elää kuten amerikkalaiset sillä pitkän aikaa. Joten tästä on suuri keskustelu tulossa, mutta kukaan ei tiedä. Erässä Lontoon konferenssissa avainpuhuja sanoi, että USAssa on kuitenkin, että heillä on USAlla on kuitenkin suuri etu Eurooppaan verrattuna siinä, että nämä keskittymät ovat kaukana asutuksesta. Miten tämä sitten sopii meidän matalahiiliseen tulevaisuuteen? Me emme ole USA. Meillä on oikeudellisia sitoumuksia leikata CO2-päästöjemme vuoteen 2020 ja senkin jälkeen. Kyllä, liuskekaasulla voi olla pieniä päästöjä verrattuna hiileen, mutta kuitenkin päästöt ovat suuria, joten se on huomattavasti korkeahiilisempi kuin ydinvoima – ja sama, sillä on paljon korkeampi hiilikeskittymä kuin äh, uudistuvissa. Tänä päivänä Lontoossa äh, on ministeritason kokous, äh, energiaviraston kokous, ja he katsovat näitä matalahiilisiä sitoumuksia ja siellä he sanovat, että 28 prosenttia uudistuvia vuoteen 2020 ja 47 vuoteen 2025, jos me pidämme kiinni sitoumuksistamme ja kuitenkin tänä päivänä vain 16 prosenttia on uudistuvaa energiaa. Joten tätäkin täytyy katsoa, mihinkä me haluamme käyttää meidän tiukat, niukat resurssimme, mihinkä haluamme käyttää rahojamme e, siihen, että käytämme enemmän fossiilisia polttoaineita vai puhtaampia uudistuvia energioita ja panostammeko energiatehokkuuteen. Tämän täytyy olla osa tätä keskustelua. Tämän mietinnön takaraja, tarkistusten takarajan piti olla alun perin 8. vai 9. toukokuuta. Olen pyytänyt herra Sonikia äh, siirtämään tätä. Me tarvitsemme nyt kunnollisen äh, keskustelun. En kestä sitä, että on niin paljon tutkimuksia, jotka, joita ei ole vielä äh, viety päätökseen. Minusta parlamentti olisi parempi odottaa, kunnes komissio on toimittanut meille kaikki nämä tutkimukset. Ja nyt me olemme saaneet riippumattomia tutkimuksia ja ehkäpä varjoesittelijänkin tulee puhua tästä. Herra Sonik on oikeassa, tämä parlamentti ei päätä siitä, lähteekö Puola käyttämään liuskekaasua tai Iso-Britannia. Ei meillä ole päätösvaltaa tässä. Se on ihan selvää. Jokainen maa tekee omat energiavalintansa, mutta meillä on velvollisuus katsoa kunnollista säätelyä, kun on kysymys uudesta teollisuudesta. Ja kun osallistuin tähän workshopin Lontoossa, niin se avainviesti, minkä minä toin mukanani, oli se, että ei rynnätä suuta päätä tähän. Yhdysvalloissa valtion tason lainsäätäjät, se mitä he tekevät, he katsovat taaksepäin, mitä tapahtuu ja yrittävät nyt sitä säädellä. Näin tapahtui Pensylvaliassa. Pensylvaliassa asiat on nyt on keskeytetty, siis siellä on käynnistetty liuskekaasun louhinta, mutta se on nyt keskeytetty, koska ennen kuin se käynnistettiin, ei ollut kunnollista lainsäädäntökehystä. Ja minä en haluaisi, että me lähdemme tällaista korjaavaa lainsäädäntöä tekemään teollisuus on, että he eivät halua välitöntä reaktiota. Se, mitä minä haluan, minä haluan kunnon keskustelun. Ja meidän täytyy käyttää aikaa katsoa tätä kunnolla, työstää asiaa varjoesittelijöiden kanssa ja pyrkiä löytämään vastuullinen ratkaisu. Tässä on kysymys ympäristön suojelusta ja liuskekaasun louhinnasta. Ja meidän täytyy saada tähän tasapainoinen mietintö niin, että voimme varmistaa sen, että, että me katselemme koko tätä asiaa, vaikutuksia ja mihinkä päin me olemme menossa ylipäätään energiapolitiikallamme. Kiitoksia Linda McEwen. Seuraavaksi haluan antaa puheenvuoron kollega Lepagelle liberaalien puolesta. Olkaa hyvä. Le président. Kiitoksia. No, minä olen ihan samoilla linjoilla kuin äh, McAvan. Kiitokset äh, herra Sonnikille mietinnöstä, mutta niin kuin McAvan sanoi, niin meidän pitäisi pitkittää tätä keskustelua ja saada tasapainoisempi mietintö aikaiseksi. Minä puhun neljästä asiasta. Ensinnäkin ihan yleisesti, niin kuin kollega sanoikin, niin eh, liukekaasukysymys ähm, liittyy yleisemmin energiakysymykseen ja kasvihuonekasupäästöihin. No sitten jos eh, tätä eh, energiaa lähdetään laajasti kehittämään, niin se on kyllä sitten meidän vähähiilisen talouden tavoitteen vastaista. Kasvihuonekaasupäästöt ovat liukekaasun osalta korkeampia kuin perinteisen kaasun osalta ja alempia, mutta hyvin vähäisessä määrin verrattuna hiilidioksidipäästöjen päästöihin noin 20 prosenttia. Ja emme ole sitä paitsi ollenkaan varmoja siitä, että minkälaiset nämä potentiaaliset reservit varannot oikeastaan ovat. Jotkut sanovat, että itse asiassa nuo arviot ovat aivan liian optimistisia, kun niitä on tehty muutamissa maissa Euroopassa. Sitä paitsi niin investoinnit pitäisi tehdä uusiutuviin energoihin ja älykkäisiin verkkoihin, eikä kasvihuonekaasu kasvihuonekaasuja aiheuttaviin muotoihin. Ja sitä paitsi tässä nyt tarvittaisiin joka tapauksessa uusia poraustekniikoita ja sitä me emme kannata. Sehän on sen kanssa ristiriidassa, että parlamentti on kannattanut voimakkaasti sitä, että ei enää subventoida näitä saastuttavia toimintoja ja tämä nyt olisi kuitenkin sellainen. Sitten toiseksi niin joka tapauksessa pitäisi mukauttaa Euroopan lainsäädäntöön, niin otetaan huomioon nämä erityiset riskit, jotka riittyvät vesisäröitykseen. En usko, että tämä tekniikka on, siitä voidaan puhua, että se on ihan niin kuin mikä tahansa muu tekniikka. Ei, vaan näiden liuskekaasujen kaivaminen ei tapahdu niin kuin muut. Nämä vaakaporaukset ovat uusi asia. Vettä käytetään paljon enemmän vesisärötyksessä Tästä hän puhuttiin juuri Severin äh, mietinnön kohdalla paljon enemmän siis kuin muussa kaivannasteollisuudessa. Ja mietintö kuulostaa aivan liian optimistiselta ja vakuuttavalta tässä mielessä. Sanoisin, että komission muistio, joka lähetettiin 26. tammikuuta puheenjohtajalle, niin siinä on muistutettu siitä, että vesisäröitys ja vaakaporaukset ovat tällä hetkellä Euroopassa hyvin vähäisessä rajaisessa määrin käytettyjä tekniikoita. Ja sitten haluaisin muistuttaa tosiaan veden käytöstä kuivuusalueella 25-65 prosenttia vedestä käytetään uudelleen vesisärötyksen jälkeen. Mitäs tehdään sitten näille vedelle, joka pitäisi varastoida? Sillä saattaa olla alueellisesti ja paikallisesti aika moista merkitystä ja sitten saattaa syntyä kilpailua tämän vedenkäytön suhteen. Ve, käytössä oleva määrä, veden määrä, niin saattaa vaikuttaa sitten myöskin ympärillä oleviin ekosysteemeihin. Sitä paitsi saastumisen vara on aina olemassa ja sitä paitsi nämä kuilut, kaivaskuilut ovat hyvin syviä ja vaarallisia. Ja sitten käytetyn veden varastointi, siinä saattaa olla säteileviä aineita ja, ja raskasmetalleja. Tälläkin on merkitystä sitten veden puhdistamisen kannalta. Ja näistä poroksista saattaa päästä metania esimerkiksi. USA on arvioitu, että 15-20 prosenttia näistä kuilusta ei ole suinkaan tiiviitä. Ja sitten syntyy tällaisia kumulatiivisia merkityksiä. Eli tämän, on tämän tekniikan todellisuus. Sitten pitäisi ennen etukäteen mukauttaa lainsäädäntöä eikä jälkikäteen. Tällä hetkellä ei ole mitään lainsäädäntöä, jossa olisi kokonaisuutena käsitelty Euroopan kaivannaisteollisuutta. Tarvittaisiin siis eh, lainsäädäntö, jossa on kaikki nämä eri näkökohdat käsitelty. Tästä nähdään, että lainsäädäntökehus on heikko. Ja jos ei puhuta pelkästään, eh, ei, pitäisi puhua pelkästään ympäristövaikutuksista tämän teollisuuden kannalta. Pitäisi ottaa mukaan liitteisen yksi ympäristövaikutusdirektiivin mukaan lyskekaasun tutkiminen. Eh, ja siellä on tietyt rajat, joiden alle liuskekaasu tällä hetkellä jää. Tämä on kuitenkin yleisölle tärkeä kysymys. Ja toinen kysymys ovat nämä kuilut, kaivoskuilut esittely ehdottaa, että mukautettaisiin näitä kansainvälisiä standardeja liuskakasun osalta, mutta ei riitä, että EU-tasolla tarkastellaan parhaita teknisiä käytäntöjä. Ja sitten sanotaan varovaisuusperiaatteesta, no sitä pitäisi todellakin soveltaa, ja se tarkoittaa siis sitä, että porakset pitää keskeyttää ainakin siihen asti, kunnes pystytään takaamaan se, että äh, poroskuidut ovat tiiviitä. Ja sitten pitäisi todellakin ympäristövaikutusten osalta tarkastella monia seikkoja, ottaa huomioon tämä päästötä maksaa periaatteen soveltaminen ja kuka huolehtii esimerkiksi todistustakasta, minkälaiset rahoitusvakuut pitää antaa, miten arvioidaan ympäristölle aiheutuva haitta. Kaikki nämä kysymykset pitää etukäteen selvittää, koska ne tulevat mukaan näihin kustannusten laskemiseen, joiden myötä sitten päätetään, että ryhdytäänkö liuskekasun poraamiseen vai ei. Ja sitten kemialliset aineet, miten ne pitäisi huomioida vaikka RITS-asetuksessa. Kaikki nämä kemialliset aineet, joita käytetään, ne pitäisi julkistaa ja sitten näitä lupia ei pitäisi antaa liian paljon, täytyy ottaa huomioon myöskin tällainen cocktailvaikutus. Ja sitten EUn tasolla tarvittaisiin myöskin tilastotietoja näistä määristä, jotka ovat käytössä projekteissa. Ja sitten erityisesti myöskin käytettyjen vesien käsittely ja varastointi, josta juuri edellisessä mietinnössä puhuttiin. Sitten kolmanneksi pitäisi huolehtia siitä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan ja syydytään tarvittaviin valvontoihin. Eli tarvitaan sovellijat, tarkastus ja valvonta toimenpiteet jäsenvaltioiden tasolla. Ja sitten tarvitaan aivan ehdottomasti avoimuutta ja läpinäkyvyyttä niin, että väestö ja sitä paitsi kansalaiset ovat hyvin mobilisoituneita tästä asiasta. Ja paikallisen viranomaisten täytyy olla mukana tässä. Tarvitaan siis avointa tietoa ja sitten myös niin tietoa siitä, jos tällaisia lupia annetaan. Alueviranomaisella täytyy olla tärkeämpi päätäntävalta erityisesti vesisarjoituslupien osalta. Ja mitä tulee yleisön osallistumiseen ja paikallisviranomaisen osallistumiseen, niin tämä täytyy pystyä takamaan. Ja tämä ei ole ryhmän, tämä viimeinen huomio ei ole ryhmän kanta, vaan oma kantani. E, ehdotan, että tulisi e, ehdoton keskeytys näihin kaikkiin toimiin siihen saakka, kunnes kaikki nämä kysymykset on käsitelty. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden puolesta Michel Rigasi. Euh, Kiitoksia. Ja kiitokset äh, Sonnekille ja mietinnöstä, joka on meidän mielestämme aika subjektiivinen ja ideologinen, koska voin tässä yhtyä Avanin ja Korinen äh, puheenvuoroihin. Täytyisi tietää, mitä halutaan. Eli kun te sanotte, ja monet täällä nyt ovat sanoneet, että ei ole riittävästi tietoa ympäristövaikutuksista, niin joko pitäisi ö, todeta, että niin, kun ei ole tietoa näistä tosiasioista, niin pitäisi katsoa näitä kysymyksiä yhdessä niin, että parlamentissa voidaan taata ö, maksimisuoja ja sovelias lainsäädäntö. No, mitä tulee näihin ympäristövaikutuksiin, niin mehän olemme tehneet tutkimuksen ja olemme myöskin pyytäneet selvitystä ympäristövaikutuksista. Jos te nyt kiistätte noiden asiantuntijoiden ö, toiminnan, mutta nämä siis pystyvät osoittamaan että sen, mitä USA ja Kanadassa on tapahtunut, koska siellä on pidemmät perinteet kuin meillä, niin ainakin hyvin monissa tapauksissa siellä on ollut merkitystä pohjavesiin ja erityisesti siihen veteen, jota käytetään käyttävät, jossa kalat elävät. Ja sitten minun käsityksen mukaan niin teollisuus ei ole koskaan pystynyt kiistämään näitä tutkimuksia, jotka koskevat veden saastumista ja myös ilman saastumista ja myöskin sitten noihin muihin vaikutuksiin, jotka ovat seurauksia porauksista. No, meillä mm, on Euroopassa tämä, odotetaan kovasti tuota amerikkalaisten ympäristöviraston selvityksen tulosta. Sitä on lykätty aina 2011 vuoden lopusta 2012 ja nyt nähtävästi noita tuloksia vielä lykätään presidentinvaalin jälkeen. No minkä takia Siksi, että tähän liittyy poliittinen ongelma, koska Barack Obama käyttää liuskekaasua äh, hän hyväkseen hän sanoi, että tämä on tullut työpaikkoja, on saatu aikaiseksi e- energiaa, äh, itse olemme omavaraisen energian suhteen. Ja tosiaan tämä liittyy koko maailman talouteen, koska tähän liittyy tällainen amerikkalainen politiikka, poliittinen vaikeus. Olen samaa mieltä EU-ssa Korin Lepaisen kanssa siitä, että meidän lainsäädäntöä pitää mukauttaa. Siksi, että kun katsoo mitä komissio on ehdottanut, niin siinä sanotaan, että kaikki mikä koskee vesipuitedirektiiviä, niin hyvä niin, mutta sitten kun katsotaan direktiiviä, niin siellä on hyvin vähän mitä sanottu kasvisuojeluaineista ja nitraateista ja kaikki jäsenvaltiot ovat ähm, laadun standardeista vastuussa. Ja sehän on sellainen ongelma, joka koskee koko Eurooppaa. Ja sitä paitsi äh, tässä hän korosti myöskin sitä, että lainsäädäntö ei ole äh, nyt ajan tasalla liuskekaasun käyttämisen suhteen, koska lainsäädäntö koskee vain yli 5000 kuutiometrin äh, käyttöä. Ja liuskekaasu jää sen alle, eli sen takia ei tarvitse tehdä ollenkaan ympäristövaikutusarviointia. Ja tässä nyt olisi todellakin tärkeää, että tehdään tällainen tilannekatsaus ennen kuin ryhdytään käyttämään sitä. Niin se siirretään, miten se vaikuttaa pohjaveteen ja mitä, mitkä ovat metanitasot, kemialliset aineet ja niin ennen Että sitten voidaan katsoa sitä, että jaha, tämä on teollisuuden aiheuttama saastumisaste, koska sitten jos sanotaan, että tämä on ollut oikein, olemassa jo aikaisemmin, sen takia pitää nyt tässä vaiheessa muuttaa lainsäädäntöä. Ja sitten yksi tärkeä asia on tämä tiedon saanti. Ranskassa esimerkiksi öljyfirmat kun tulivat, niin kukaan ei tehnyt yhtikäs mistään mitään. Ja sen takia pitäisi luoda velvoite sille, että ihmisiä pitää valista asiasta. Sitten toinen asia on tämä tällainen spekulatiivinen kupla. Kun minä katsoin vähän historiaa, niin meille iloitettiin näistä valtavista tasosta esimerkiksi Puolassa kolmesta tuhannesta miten tuhanteen miljardia kutiometriä. Ja sitten näitä ö, onkin korjattu alaspäin myöhemmin. Ja minkä takia on luotu tänne kupla, koska haluttiin investoida mukaan tähän. Haluttiin uskotella, että tämä on nyt varsinainen kultakaivos. Ja sitten ö, kaikki nämä tiedot käännettiinkin päälailleen. Ja sitten pari päivää sitten tuli sellainen tieto, yhdestä selvityksestä, jonka on tehnyt USAn geologinen instituutti, jossa on osoitettu, että on olemassa suhde näiden aineiden välillä, jotka, joita käytetään näissä kuiluissa. Ja sitten eh, myöskin maanjärjestösten välillä. Esimerkiksi eh, USAssa nämä nousivat 40-180 eh, 20 vuodessa. Ja tämä johtuu siitä, että pohjaveteen vaikuttaminen aiheuttaa tällaisia seismisiä aaltoliikkeitä – Eli tässä on hyvin paljon sellaisia tietoja, mitä meillä ei ole. Ja jos me nyt saisimme kaikki nämä tiedot, niin silloin äh, EU-tasolla tarvittaisiin objektiiviset tiedot, saataisiin objektiiviset tiedot niistä riskeistä, joita liittyy juuri veteen erityisesti. Ymmärrän tietysti, että kaikki maat saavat valita omat energiastrategiansa, mutta Toisaalta sitten maataloustuotteen esimerkiksi pitää tietää tästä asiasta. Esimerkiksi Bulgariassa valittiin tällainen e, moratorio. Jos sanotaan, että no kuulkaahan nyt, tämä saattaa vaikuttaa poika, pohjaveteen ja sillä on taas merkitystä maatalouden tuotteille, niin sitten ne voivat sanoa, että kyllä tai ei. Ja Ranskassakin e, nämä hylkäsivät saastumisen takia. No sitten tietenkin voimme tietysti luopua kaikista mahdollisista energiantuotantotavoista, mutta vedestä emme voi luopua. Eli sillä on merkitystä kuitenkin, ja sen takia olen sitä mieltä, että lainsäädäntökehystä pitää muuttaa. Täytyy olla paljon tiukempi, ja lainsäädännön pitää olla paljon merkittävämpi, niitä voidaan sekä kansanterveyttä että vesiä suojella. Ja että saadaan todellakin se pakollista tietoa siitä, mikä on tämä ö, prosessi, jota teollisuus käyttää. Ja sitten jos ajattelet todellakin sitä vesimäärää, joka pannaan tuonne ö, kuivuihin ö, vesisärötystä varten, ö, ja sitten mikä jätevesimäärä tästä syntyy, niin eikä tiedetä, mitä sille sitten tehdään, niin silläkin on merkitystä julkisen mielipiteen kannalta. Eli tässä pitäisi todellakin tehdä nämä, äh, kerätä nämä tiedot ensin ja sitten informoida väestöasiasta. Kiitoksia kollega. Ja seuraavaksi Martin Callanen varjoesittelijän ominaisuudessa. Thank you. Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin paljon kiitoksia herra Sonikille. Minä ajattelen, että tämä oli hyvin tasapainoinen mietintöä, toisin kuin vihreät tässä totesivat. Hän hyvin ammattitaitoisesti lähestyi tätä asiaa, koska kyllä tässä puhutaan liuseka, liuskakasta mahdollisuutena, mutta myöskin rehellisyyden nimissä tässä mainitaan kovin monet haasteet, joita on olemassa ympäristön suojelu ja ihmisten terveyden suojelu. Hän puhuu veden käytöstä ja sen mahdollisesta saastumisesta vesisärätyksen yhteydessä. Hän puhuu näistä kaivoista, veden kierrätyksestä, jotta voidaan vähentää käytetyn veden kokonaismäärää. Hän puhuu myöskin tästä kemi, myöskin kemiallisista aineista, joita noihin kaivoihin käytetään. Ja myöskin maan käyttö ja nämä asiat on otettu tässä mietinnössä huomioon. Mielestäni tämä on tasapainoinen mietintö, kun tarkastellaan kaikkia tekijöitä, jotka liittyvät tähän liuskekaasukysymykseen. Hän päättää, että tämänhetkinen eh, EUn ympäristö, lainsäädäntöpuiteisto on kyllä tyydyttävä tällä hetkellä, mutta hän toivoo, että komissio valvoo eh, niiden käyttöä ja soveltamista kaikissa jäsenvaltioissa. Mielestäni tämä on järkevä lähestymistapa ja se on selvästikin sellainen, jota minä voin tukea. Kiitos. Minun ö, eh, ryhmäni tukee hänen lähestymistapaansa ja totta kai joitakin uhkia on olemassa, joihin meidän tulisi puuttua myöskin järkevällä tavalla. Linda McAvan puhui ongelmista, jotka liittyvät liuskekaasun louhintaan yhdistyneessä kuningaskunnassa. Me voimme nähdä, että geologialla on kyllä merkittävä rooli. Olisi järkevää tehdä seismistä monitorointia ennen kuin poraukset aloitetaan, jotta voidaan arvioida sellaiset paikat, missä mahdollisesti pieniä maanjäristyksiä saattaisi esiintyä. Kuitenkin ne lukuisat tutkimukset, joita tästä aiheesta on tehty, osoittavat sen, että ei kuitenkaan kovin paljon huolenaiheita tässä ole. Mitä tulee näihin kahteen pieneen järjestykseen, joita yhdistyneessä kuningaskunnassa olisi, niin tutkimus on osoittanut, että syy näille maanjäristyksille oli jo pitkään ollut kivirakennelmassa ja muodostelmassa, ja tämä ö, liuskekaasun louhinta ainoastaan aiheutti sen, mikä olisi eikä tapahtunut enemmän tai myöhemmin joka tapauksessa. Ja tällaiset kaivot saattavat kyllä aiheuttaa tällaisia hyvin pieniä järjestyksiä. Olisi myöskin järkevää arvioida veden tilaa. Esimerkiksi voitaisiin arvioida, että onko juomavedessä metaania, liittyykö se tähän louhintaan prosessiin itsessä, itse, itseensä vai liittyykö se muihin kaasuesentymiin ja näin ollen metaani olisi sitten pitkän aikavälin myötä tuohon juomaveteen päässyt. Joten tässä on hyvin monia asioita. Meidän täytyy hyvin rauhallisesti, järkevästi tarkastella tätä. Tämä on mahdollisuus, mutta meidän pitäisi olla tietoisia myöskin mahdollisista vaaroista, joita tällä samanaikaisesti voi olla ympäristölle. Mitä ajatellaan sitten tähän aikatauluun, jotta voidaan liuskekaasu vaikutus arvioida hiilijalanjälkeen, niin monet varmasti kyllä puoltavat tätä 20 vuoden aikaa. Ja useimmista EUn sitoumuksista päätetään saman ajankson aikana. Mutta jos otamme nämä asiat vakavasti, niin meidän pitäisi kyllä tässä käyttää pitemmän aikavälin poliittisia tavoitteita. Sadan vuoden kuluessa metaani saattaa olla erittäin paljon vähemmän haitallinen kuin hiili, ja tästä syystä tämä on tärkeää. Myöskin tärkeää painottaa, että sata, vuo, sata vuotta on yleensä tämä vertailuajanjakso, eikä nyt tarvitse ainoastaan tälle energianlähteelle muodostaa mitään uutta. Minä tuen sitä, mitä monet totesivat, että tarvitaan lisää tutkimuksia lisää vertailuja muiden, jäsen, muiden valtioiden kanssa ja kokemusten kanssa. Mutta kaiken kaikkiaan herra Sonic, Sonicin lähestymistapa on erittäin hyvä. Liuskekaasu on mahdollisuus. Meidän tulisi käyttää sitä, mutta olla myöskin tietoisia mahdollisista ympäristövaikutuksista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia paljon. Kälänen, Näin olemme päässeet esittelijä- ja varjoesittelijäkierroksen päätökseen. Ja minulla on nyt kymmenen puheenvuoropyyntöä. Nyt täytyy todellakin pidättäytyä kahdessa minuutissa per puheenvuoro. Jaha, herra Shimanski, anteeksi, en nähnyt teitä. Tekin olette varjoesittelijä. Minulla ei ollut teitä tällä listalla. Te saatte nyt välittömästi puheenvuoro, mutta minä sulkisin sitten puhujaluettelon. Jokainen puhuu kaksi minuuttia. Luen nimet. Kollege Kramer, Prodi, Crochet, äh, Bellier, Hübner, Morkunaite, Eichhaut, Liese, äh, Schlüter und Rossi. Habe ich jemanden vergessen? Unohdinko jonkun? Nähtävästi en. Nyt Varjo saa tässä ensin puheenvuoron. Herra Shimanski. I have a very clear Minä olen Shimanski ja minulla on hyvin selkeä näkökanta, mutta tulin tänne vain kuuntelemaan. Tarkoitatte varmaankin Chimanskia. Pahoittelut. Niin, niin. Katosin tässä tuohon tulkkeeseen, siis varjoesittelijä. Panie, panie przewodniczący, chciałbym e, podziękować. E, Puheenjohtaja, haluaisin kiittää edustaja Sonikia hänen mietinnöstään joka on hyvin ammattitaitoinen ja katsoo eteenpäin. Liuskekaasu on mahdollisuus, ei uhka. En minä mitenkään vähättele ympäristönäkökulmia, mutta jos lukee tarkkaan tämän asiakirjan, niin näkee hyvin selvästi, että se keskittyy ympäristönäkökulmiin. Meidän täytyy muistaa, että ympäristön suojelustandardit ja niiden käyttömahdollisuudet ovat hyvin korkealla tasolla. Eli kysymys on lähinnä valvonnasta ja arvioinnista – ja mahdollisten vaarojen analysointi. Mutta se, että, että tämä kes- lopetettaisiin koko ajan, kokonaan, ja että jäsenvaltiot eivät saisi mahdollisuutta tähän lainkaan, se ei ole soveliasta. Emme me tarvitse uusia sääntöjä, jotka olisivat vain keinotekoisia est- jätteitä liuskekaasun louhinnalle. Se olisi virhe. Siksi kysynkin teiltä, kollegat, kun me puhumme tästä, niin meidän täytyy erottaa faktat hypoteeseista. Henkilökohtaisesti minusta on älyllisesti ep epärehellistä linkittää liuskekaasuun louhinta äh, maajäristyksiin. Oli nyt sitten kysymys äh, öljynporauksesta, hiilen louhunnasta. Kaikessa on ympäristöllinen riski. Myös nykyisin, vaikkakin on kaikenlaisia äh, varukeinoja. Pyytäisin, että kollegat olisivat avoimia. Minusta nämä ovat suuri mahdollisuus tulevaisuudelle ja kiittäisin herra Sonikia uudestaan. Paljon kiitoksia sitten herra, niin kiitoksia herra Simanski eh, siitä, että käytitte puheenvuoron ja nyt ensimmäistä kertaa täällä. Nyt todellakin minä pidän kiinni tästä kahdesta minuutista hyvin tiukasti, ja kollega Kraame. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että kollega Sonic on tehnyt hyvin rohkean mietinnön ja kyllä tätä tulisikin jonkin verran kunnioittaakin. Uskon, että fossiilisilla energiamarkkinoilla tämä ei päde ainoastaan kaasu, vaan myöskin öljyyn. On tällä hetkellä käynnissä fossiilinen vallankumous maailmanlaajuisesti, koska tällä hetkellä uusia teknologioita, tekniikoita on käytössä. Ja noin kymmenen vuotta sitten näitä ei vielä laskettu mukaan. Mielestäni ei ole hyvä, jos nyt kun tulee tällainen odottamaton muutos, emmekä pari vuotta sitten vielä voineet sellaista odottaakaan, jos nyt lähdemme siitä, että tässä mietimme, että miten hirveä tämä on pohjavedelle ja että se aiheuttaa maanjäristyksiä jotakin muuta odottamatonta. Että jos nyt tässä ikään kuin pudomme, putoamme takaisin päin, ja sitten teemme sellaisia päätöksiä, jotka eivät johda oikean suuntaan, joten niin kuin tässä Rovari Vaasi sanoi, tämä on ideologinen mietintö. Se on sitä, jos me poliitikkoina sanomme, että me saamme tällä hetkellä panostaa ainoastaan uusiutuviin energiamuotoihin, emmekä enää ollenkaan fossiilisiin. niin tämän täytyy tapahtua teknisessä mielessä hyvin avoimella tavalla. Meidän tulisikin keskittyä siihen, että ympäristöriskit, jotka liittyvät kaikkiin näihin hakutekniikoihin otetaan huomioon. Pitäisi myöskin pohtia sitä, että miten käytettäisiin parhaita mahdollisia tekniikoita, miten niitä määritellään, miten pohjavettä suojellaan, mutta ei tämän pitäisi mitenkään liittyä moratorioihin, niin kuin kollega Lepage sanoi, vaan täytyisi myöskin ajatella realiteetteja, jotka osoittavat selkeästi sen, että näiden harvinaisempien resurssien käyttö on resurssi ja myöskin tässä totta kai täytyy hyvä ympäristön suojelu ottaa sen rinnalla huomioon. Kiitoksia kollega Prodi seuraavaksi. Vittorio. Grazie Presidente. Anche ieri sono intervenuto nella... Kiitoksia. Minä puhuin no, ITRE-valiokunnassa jo tästä asiasta ja pidän tätä tärkeänä Erityisesti haluaisin huomata yhdestä erosta jäsenvaltioiden ja välillä EU:ssa, nimittäin väestötiheys vaihtelee kovasti EU:ssa ja meillä tämä esimerkiksi on paljon tiheämmin asutettu maa. Ja sitä paitsi eivät pohjavedet ole pelkästään 300 metrin syvyydessä, vaan voivat olla paljon alemmallakin tasolla. Ja tässä, tähän tosiaan liittyy suurta saastuttamisen varaa ja jos tätä verrataan näihin perinteisiin porauskuiluihin, niin silloin vuosien mittaan, niin nämä liuskeet muuttuvat vuosien mittaan ja näin sitten myös riskit kasvavat. Minäkin totesin, että kyllä tämä mietintö on tosiaan aika ideologinen ja uskon, että meidän pitäisi nyt ehkä ei pitäisi niin tiukasti tähän suhtautua. Minäkin tein sellaisia arviointeja, että että me tällä tekniikalla voisimme tuottaa ehkä yhden kolmas osan maatalouden ja mm, teollisuuden tarpeista ja näin paremmin voisimme mukautua myös ilmastonmuutokseen, koska silloin voitaisiin paikallisesti saada energiaa aikaan ja tämä olisi uusiutuva energia. Kiitos. Kiitokset kollega Crochet ja sitten sen jälkeen Virgi. Oui, merci, monsieur le président. Donc, euh, rapidement. Kiitoksia ihan ö, nopeasti vähän kiistäisin tämän perinteisen ajatuksen, että tässä liuske kaasu ei, sillä ole niin suuria vaikutuksia kasvihuonekaasujen osalta kuin perinteisellä öljyllä tai kaasulla. Tämä on väärä ajatus, koska ei kyseessä ole pelkästään hiilidioksidi, kun poltetaan tätä kaasua, vaan pitää ottaa koko ketju huomioon ja mukaan lukien myöskin nämä vahingossa päässeet irti päässeet kaasut. Ja tässä ottaa huomioon kaikki muutkin kaasut ja kemialliset aineet, niin niitä on vielä kolme kertaa enemmän kuin hiilidioksidia perinteisissä perinteisiin hiilivetyihin verrattuna, niin tästä pääsee hyvin paljon päästöjä, kaasuja ja sillä on tietysti merkitystä ilmaston merkityksen kannalta ja silloin niin verrattuna perinteiseen maaöljyyn ja maakaasuun, niin tämä on paljon korkeammalla tasolla. Eli tässä on jo ensimmäinen aliarviointi, joka on tehty, ja se ei vastaa ollenkaan tätä kohtaa B mm, tässä mietinnössä. No sitten Ranskassahan on 2011 heinäkuussa kielletty vesisärötys ja tällä hetkellä ei tiedetä muita metodeita, joilla voitaisiin erottaa tätä liuskekaasua kivestä eri voitte tutustua tuohon Ranskan liittokokouksen keskusteluun ja ehdottaa sitä EU-sakin e kiellettäisiin vesisärätys ja mahdollisesti myöskin koko liuskekaasun käyttöön. Ja kolmanneksi vielä, niin jos ajatellaan näitä talousnäkökohtia, joista on keskusteltu eilen Itravalikunnassa, minäkin olin siellä, niin siellä on osoitettu, että lyskekasun käyttökustannus on hyvin tällainen piikki. Eli tässä jo kolmen vuoden kuluttua niin 80 prosenttia näistä varannosta on käytetty. Eli aina pitää lisää ja lisää ja lisää vain porata. Eli taloudellisestikaan ei näytä siltä, että tämä olisi kovinkaan kestävää energiantuotantoa. Niin kuin näyttäisi olevan USAssa. Kiitoksia kollega Bellier ja sitten Hübner. Merci, monsieur le président. À ce stade, je vais... Kiitoksia tässä vaiheessa haluaisin äh, vain ottaa muutaman lisähuomion äh, tähän käytyyn keskusteluun. Tässä on yksi positiivinen asia tässä mietinnössä. Nimittäin se, että on todettu se, että tarvitaan vähän syvällisempää arviointia äh, vaikutuksista Euroopan unionin lainsäädännössä, kun halutaan suojella kansanterveyttä ja ympäristöä kasvihuonekaasulta. Tässä on tosiaan, tosiaankin TEDOS useassakin komission pääosastossa tekeillä selvityksiä asiasta ja odotamme niitä vielä. Ja sitä paitsi myöskin ympäristö, Euroop, Amerikan ympäristövirastosta odotetaan selvitystä. Minä kävin siellä pari vuotta sitten ensimmäiset arvioinnit näistä liuskekaasuja ja liuskeöljyn käytöstä Amerikan maaperällä eivät ole kovinkaan myönteisiä erityisesti ympäristön ja vedenkäytön osalta. No, olemme tavanneet muutamia asiantuntijaa ja teollisuuden edustajat eivät ole ollenkaan niitä samoja asiantuntijoita kuin julkisen hallinnon edustajat, joita minä tapasin omalla USA-matkallani. Eli kannatamme kyllä odottelua niin kauan, kunnes on saatu nämä luotettavat tutkimustulokset liuskekasun ja liuskeöljyn käytöstä Euroopan unionin alueella. Ja haluaisin todellakin korostaa vielä avoimuuden merkitystä. Olisi tosiaan, tai tämän mietinnön myötä voidaan käydä keskustelua Viime kesäkuussa täällä parlamentissa käytiin keskustelua siitä, kun todettiin, että liuskeet kaasulla on merkitystä kansanterveydelle ja ympäristölle. Ja nyt meillä on tällainen mietintö, jossa tämä kaikki on otettu huomiota. Ja mm, voidaan tietysti katsoa teknisesti hyötyjä ja haittoja, mutta sitten PETI-valiokunnalle on tullut Bulgarista, Puolasta ja Ranskasta jo kansalaisten vetomuksia ja eilen eh, PETI-valiokunnassa pyysimme, että käytäisiin eurooppalaista keskustelua kansalaisten kanssa siitä, mitä tulee eh, liuskekaasun käyttöön. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt täytyy keskeyttää kollega Hibner ja sitten murkinaite. Kollega Hibner. Dziękuję bardzo. E, proszę Państwa. Kiitos. Hyvät naiset herrat, Teknologia, josta puhumme, on uutta Euroopalle, mutta se ei ole uutta maailmalle. Suurin osa ihmisistä, jotka ovat eh, käyttäneet puheenvuoron, tekevät oletuksia maan järjestyksestä. Tämä on hypoteesi ja siitä, miten pohjavesi tuhoutuu, sekin on hypoteesi, olettamuksia. Ja samoin ihan olettamus on kasvihuonekaasupäästöt. Minusta meidän pitäisi käyttää informaatiota, joka on vahvistettua, jota on olemassa, jota me olemme saaneet USAn eh, ympäristönsuojeluvirastolta, jota meillä on yrityksiltä, jotka harjoittavat liuskekaasulouhinta. Se, mitä me nyt tarvitsemme, on, että me varmistamme sen, että ensin arvioimme liuskekaasun louhintaan mahdollisuudet ja sitten se, millä tavalla sitä hyödynnetään, ei riitä, että sanomme, tai puhumme tällä tavalla, että heittelemme lonkalta numeroita ja asioita, varsinkin kun teknologia muuttuu koko ajan. Luonnollisesti meidän tulee tarkistaa meidän direktiivejämme ja lainsäädäntöämme. Luonnollisesti meidän täytyy varmistaa, että äh, maksetaan kompensaatiota suurelle yleisölle, mikäli sattuu onnettomuuksia, mutta ei ole mitään lainsäädäntöä, mikä kantaisi äh, vastuukysymykset ja, ja korvaukset ydinonnettomuuksissa. Eli jos me aiomme puhua potentiaalisista onnettomuuksista, silloin meidän pitää puhua kaikista potentiaalisista onnettomuuksista. Kiitos keskustelusta, mutta minusta tässä nyt ei ole oikealla teillä. Kiitoksia kollega Hibner. Bruknaite ja sitten vasta aikaa Kaksi minuuttia kukin. Niin tuota Kiitoksia voin puhua lyhyesti. Aluksi sanoisin, että liuskekasvu voisi meille taata energiariippumattomuuden mm, tuonnista kolmansista maista. Monissa jäsenvaltioissa on jo ajatuksia siitä, miten voidaan hyödyntää liuskekaasua, mutta nämä varoitukset ovat perusteltuja. Eh, niitä on perusteltu eri intressiryhmistä. Ja sitä paitsi tiedot tuolta valtameren toiselta puolelta eivät välttämättä täällä sovellu, koska meidän tilanteemme on erilainen. Haluaisin eh, kiinnittää huomiota yhteen asiaan. Se on näissä tehdyissä mm, tutkimuksissa, mm, tämä, nämä tehdyt tutkimukset perustuvat tällaisiin koeporauksiin, eli tarvittaisiin seurantaa ja tiedotusjärjestelmää niin, että saataisiin tietoa myös potentiaalista vaikutuksista ympäristölle. Ja tietysti kemiallisten aineiden käyttöä täytyy säädellä – uskon, että prioriteettiluettelossa ei, eivät ole vielä kaikki sellaiset kemialliset aineet, joita voidaan käyttää tässä louhintaprosessissa. Kiitoksia. Aivan esimerkillistä, mitä tulee tuohon käyttöön. Seuraavaksi Bas Aikaut ja sitten kollega Kar- Karin Kallenbach. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, kiitoksia herra Sonikille tästä mietinnöstä. Mielestäni ei nyt kannata tässä huutaa toisille, että kyseessä on vain ideologia, koska tässä pitäisi kyllä tarkastella ympäristövaikutuksia, joilla liuskekaasulla on, koska se on otsikko. Ja näin ollen olen myöskin herra Kälänen kanssa samaa mieltä siitä, että herra Sonic puhuu tästä. Ja toivon, että hän näin tekeekin, koska se on myöskin otsikko. Ja näin ollen onkin järkevää, että me käsittelemme niitä asioita, jotka ovat tässä tämän mietinnön otsikossa. No ihmiset, jotka väittävät, että se ei ole tasapainossa, niin teen siitä hiukan tasapainoisemman johdantosan kappaleen B, missä Sonic toteaa, että komissio toteaa, että liuskekaasu on uusi energiavaranto. No, tästä on nyt unohdettu tämä potentiaalinen termi, jota komissio käyttää etenemissuunnitelmassa. Se voitaisiin lisätä. Sitten tässä on riskejä verrattuna näihin konventionaalisiin. Ainoastaan yksi tutkimus on tehty ja sitä on erittäin paljon kritisoitu. Kohta kymmenen se, että käytämme veronmaksajien varoja, jotta parannamme tekniikoita. No, teollisuus, joka investoi tähän, ja kun ajatellaan kaikkia niitä tuottoja, niin en minä nyt näe, että meidän tulisi tässä käyttää veronmaksajien varoja, jotta yritykset tekisivät tämän. Kohta 22 Myöskin Euroopan budjetista on rahoitettu tätä vuoropuhelun parantamista. Minä olen yllättynyt, että Kälänen ei tätä mainoit, koska selvästikin hän antaa eurooppalaista rahaa myöskin tähän tarkoitukseen. Olen myöskin kuullut muita brittikonservatiiveilta. No sitten viimeinen huomio. Käyttäkää tutkimusta. Me sanomme, että kaasu on potentiaali vuoteen 2035 mennessä. Kun nyt sitten katsomme, mitä tähän kaasuun investoimme, energian South Stream, Nabucco ja niin edelleen. Me emme katso, tarkastella näitä uusia kaasuvarantoja. Tämän pitäisi olla tässä myöskin, ja näin voitaisiin tasapainoa saada aikaiseksi. Kiitoksia Kaarin Kaldenpahesta, Peter Liise. Kiitos. Olen samaa mieltä siitä, mitä Äh, Linda McEvan täällä sanoi. Hän sanoi tästä mietinnön tasapainoisuudesta. En nyt halua tässä enää äh, toistaa kaikkea, mikä on, enkä sitäkään, että olisi kysymys siitä, että kaikki mikä on tehtävissä olisi haluttavaa. Ympäristöongelmia äh, on käytetty ihan tarpeeksi, käsitelty ihan tarpeeksi jo täällä, mutta meidän täytyy huomioida myös se, että siinä vaiheessa, kun kaasun louhunta lopettaa, niin sekin maksaa aika paljon rahaa. Me olemme puhuneet täällä paljon siitä myös, että meidän täytyy investoida ympäristömuutoksen nimissä todellisiin vaihtoehtoihin, kestävään energiatuotantoon. Tässä on jälleen kysymys fossiilisesta energiasta. Me tarvitsemme rahaa todelliseen energian muutokseen. Me emme voi enää sijoittaa senttiäkään fossiilisiin polttoaineisiin tulevaisuudessa. Kiitoksia Peter Liise ja sitten kollega Schlüter. Niin kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia Boguslav Sonikille tämän mietinnön laatimisesta. Tämä on todellakin vaikea tehtävä. Ja lopussa meidän täytyy hiukan päästä näistä etujoukoista eroon, koska muuten emme saa tässä mitään laajaa kannatusta ja tällä mietinnöllä ei ole myöskään mitään vaikutusta. Omassa vaalipiirissäni olen havainnut, että ihmiset suhtautuvat hyvin kriittisesti siellä esimerkiksi kaupunkien kaupungin puheenjohtaja ja CDU toteaa, että me missään mielessä halua tätä tekniikkaa omalla alueellaan. Ja totta kai minun täytyy ottaa tämäkin huomioon keskustelussa. Kyllä riskejä on, joita emme ole riittävissä määrin vielä analysoineet. Ehkä tässä myöskin tunteet ovat mukana pelissä, mutta ne on otettava huomioon. Ymmärrän toisaalta myöskin Sonicia ja muita kollegoja. Jos meillä on 90 prosenttia hiiltä, niin vaihtoehtojen etsintä on totta kai silloin itsestäänselvyys ja myöskin tämä kanta täytyy ottaa vakavasti. Loppujen lopuksi me varmastikin emme voi välttää riittävää subsidiariteettia tässä. Puolassa tällaista tekniikkaa ehkä on, toissa maissa sitä ei mahdollisesti käytetä, joten rajat ylittävät asiat ovat sellaisia, mihin meidän täytyy kiinnittää huomiota veden kohdalla – Tietysti se, että käytetään jotakin tekniikkaa jossakin maassa, se ei saa vaikuttaa tai saastuttaa muita vesistöjä. Ja myöskin tässä ilmastovaikutukset täytyy ja sisämarkkinat ottaa huomioon ja sitten täytyy tehdä päätökset. Ja lopuksi vielä olen sitä mieltä, että mikään energian tuotanto ei ole täysin ongelmatonta. Koska olen ollut esittelijä energiatehokkuudessa, niin tämä on yksi syy, että meidän täytyy energiatehokkuudessa päästä nyt merkittävässä määrin eteenpäin. Koska mikään, ei myöskään liuskekaasun tuotanto ole täysin ongelmatonta. Kiitoksia. Kiitos Peter Liise. Sitten Karl Schlüter kaksi minuuttia ja sitten kollega Rossi viimeisimpänä puhujana. Um, well. Kiitos. Sonic, ei ole oikein verrata tätä veden käyttöä viilennyksessä sen liuskekaasulouhintaan, koska siellä käytetään toksisia aineita. Eli tämä artikla 12 ei ole oikein. Mutta olen kuitenkin täysin samaa mieltä kohdasta 19 siitä, että mitä kemikaaleja käytetään. USAssa käytetään noin 750 kemikaalia, josta 29 on vaarallista. Ja meidän täytyy varmistaa, että me emme käytä mitään kemikaaleja, jotka on listattu tässä REACHissa tai vesidirektiivissä. Ja sitten se täytyy myös muutenkin saada yhteen sopivaksi Euroopan lainsäädännön kanssa. Me näemme tässä ongelma esimerkiksi vesipuite, direktiivin kanssa artiklassa 11.3. Tämä on ongelma myös teollisuuden päästödirektiivin kanssa ja jätedirektiivin kanssa. Nämä kaikki asiat on käytävä vielä lävitse, mutta yksi asia, josta tänään ei ole puhuttu ollenkaan, on se, että me olemme oikeastaan jo löytäneet enemmän fossiilisia polttoaineita kuin mitä me kykenemme polttamaan, jos me ylipäätään haluamme saavuttaa mitään ilmastonmuutoksia. Joten tähän, jos me investoimme rahaa, se ei ole mikään taloudellisesti hyvä investointi, koska jos me käyttäisimme kaiken louhitun liuskekaasun, me emme kykenisi ratkaisemaan ilmastoongelmaa. ja jos me louhimme sitä, mutta emme voi käyttää sitä ilmaston takia, niin sekin on suuri rahan tuhlaus. Tämä on jätetty pois keskustelusta. Sen lisäksi me näemme myös, että USAn ongelma on, että he löytävät huomaavat ongelmia ja sitten he käyvät pitkän keskustelun siitä, ovatko nämä ongelmat luonnollisia vai ovatko ne, liittyvätkö ne maantieteellisiin asioihin tai muihin. Joten se, mitä meidän pitää nyt tehdä, meidän pitää tutkia pohjaveden laatu ennen kuin ensimmäistäkään louhintaa tehdään. Kiitos Karla. Viimeinen puhuja listalla on kollega Rossi. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitoksia odotti, kuuntelin erittäin kiinnostuneesti varsinkin ranskalaisia kollegoja, jotka sanovat, että kansan tulisi päättää. Hieno juttu. No ehkäpä tässä voitaisiin pitää äänestys ydinvoimastakin. Sitten ehkä ydinvoimalat siellä teillä päin vihdoinkin suljettaisiin. No mitä nyt tähän aiheeseen tulee, niin haluaisin ymmärtää sen, että mitä komissio nyt tässä meinaa tehdä – Komissio teki ehdotuksen direktiivin äh, täytäntöönpanosta, joka liittyy polttoaineiden laatuun. Tässä esimerkiksi öljy, pitoiset äh, maaperät ja kaikki tällaiset tulisi ensin analysoida. Haluaisin kuulla, että täytyykö parlamentin tällainenkin hyväksyä valiokunnassa siellä 9 puolsi tätä, 29 vastusti. Me tarvitsemme kyllä absoluuttisen enemmistön ja sama pätee myöskin täällä. Mikäli tämä hyväksytään, niin Puolassa ei enää ole järkevää edistää näiden kaasujen käyttöä, koska markkinat eivät sitä kaasua sitten ottaisi. Mutta öljyhiekkojen kohdalla ehkä EUn ulkopuolelle, voitaisiin ne viedä EUn ulkopuolelle. Komission tulisi tässä tehdä kustannusarviointi ja mikäli ympäristövaliokunta sitten on hyväksynyt nämä tekstit, niin sitten meidän täytyy tehdä todellinen päätös, koska se, mitä komissio nyt tällä haavaa haluaa, on tämän koko asian ytimessä. Muuten tästä koko asiasta tulee ainoastaan kysymys, joka koskettaa sellaisia maita, jotka tekevät päätöksen tämän asian puolesta. Kiitos. Kiitoksia kollega Rossi. Nyt olemme päässeet puheenluettelon päätökseen. Tässä on hyvin laaja kirjo mielipiteitä puolesta ja vastaan. Voimme todeta oman vaalipiirini Alasaksin osalta. Siellä ensimmäistä kertaa koko Saksassa kysyttiin tästä asiasta ja olen samaa mieltä kuin Peter Liise. Siellä kyllä ollaan erittäin skeptisiä, koska 24 000 litraa kemikaaleja, jotka eivät saa joutua ihan kanssa kosketuksiin, pumpataan maaperään. Enkä nyt voi tällä haava sanoa mitään näiden ihmisten puolesta, mutta kaikki haluavat kuitenkin lämpimän asunnon ja myöskin suojella ilmastoa. Minä ymmärrän kyllä täällä kollegoiden mielipiteet ja jotta me saamme tämän oma mietinnön parlamentin läpi, niin kaikkien asianosaisten täytyy tässä antaa jotakin, että me saamme myöskin järkevän kannan tästä asiasta. No tiedän, että se ei ole helppoa, kollega Sonikilla on iso tehtävä edessään. Ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron, niin haluan antaa hänelle tässä vielä loppu mietteille puheenvuoroon. Täällä on myöskin esitetty kysymyksiä komission suuntaan. Kolme minuuttia, jos saan pyytää, koska meillä on vielä kaksi kohtaa esityslistalle. Tämä on erittäin tärkeä aihe, siksi en halua tätä näin paljon rajoittaa tässä, mutta nyt komissio, olkaa hyvä. Thank you very much. I indeed... Kiitoksia. Voin tosiaan puhua lyhyesti. Komissio mielenkiinnolla seuraa tätä keskustelua ja kehitystä Euroopan parlamentissa ja muuallakin ja pidämme hyvänä panoksena keskustelua tätä mietintöä ja kiitämme parlamenttia työstä tämän asian eteen. Kaikkein kovimmat haasteet näiden ei-perinteisten polttoaineiden ja liuskekaasun kohdalla tuntuvat liittyvän terveyteen ja ympäristöön ja siihen, onko tämä EUn lainsäädäntökehys sovelias suojelmaan näiltä riskeiltä. Ja tähän liittyy hyvin paljon monet kysymykset komissiolle esimerkiksi yleisöltä, sidosryhmiltä ja muun muassa myöskin parlamentin jäseniltä. Lisätietoa hankitaan parhaillaan ja katsotaan sitä, että onko tämä EU-lainsäädäntö riittävä suojelun kannalta mm, kansanterveydelle ja ympäristölle. Niin kuin olemme maininneet, niin useita tutkimuksia on tekeillä ja kysymys on esitetty nyt komissiolle ja mm, sitten teen teille lyhyen päivityksen tästä 2012 puoliväli tulee olemaan ratkaiseva tämän tiedonkerun kannalta. Me Mm, meidän DG Envin eh, tutkimus tulee riskeistä valmiiksi ja eh, lainsäädännön soveltuvuudesta. Ja tuloksia odotetaan vielä ennen kesälomia. Sitten on myöskin tekeillä ilmastonmuutoksen pääosastossa kasvihuonekaasupäästöistä, liuskekaasusta. Eh, tästäkin odotetaan tuloksia ennen kesää. Ja sitten yhteinen tutkimuskeskus myöskin arvioi parhaillaan sitä, että avatko nämä kemikaaliturvallisuusraportit näistä kemiallisista aineista soveltuvia mm, vesiserotusta varten. Ja nämä tiedot saadaan viimeistään syksyllä 2012. Ja sitten tehdään myöskin tutkimusta siellä liuskekaasun vaikutuksista ener- energiamarkkinoillemme. Nämä tiedot tulevat ennen kesää. Sitten myöhemmin tämän vuoden loppupuolella tai seuraavan vuoden alussa, niin yhteinen tutkimuskeskus saa aikaiseksi selvityksen veden ja maankäytön, äh, veden ja maankäytön vaikutuksista liskakaasulouhinnasta. Eli tätä työtä vielä tehdään ja kaiken, äh, kaikkien näiden tulosten pohjalta sitten komissio tulee arvioimaan sitä, että tarvitaanko jonkinlainen riskinhallinta puitteisto. Ja jos tällaista tarvitaan, niin sitten siinä vaiheessa katsotaan, että lainen se voisi olla. Vaihtoehdot ovat pervarvasta käytänteistä lainsäädäntöön niin, että joko mukautetaan nykylainsäädäntöä tai ehdotetaan kokonaan uutta lainsäädäntöä ja aikataulu voisi ehkä realistisesti olla vaikka puolentoista vuoden kuluttua. Kiitos. Paljon kiitoksia rouva Fopelle Ja nyt lopuksi myöskin mahdollisuuksien mukaan lyhyesti, kolmessa minuutissa. Tiedän, että tämä ei onnistu, mutta haluan kuitenkin antaa esittelijälle mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin ainakin osittain. Olkaa hyvä, herra Sonik. Kiitoksia. No niin, tämä Tätä nyt ei mitenkään voida sovittaa kolmeen minuuttiin ja tämä on varmasti käynyt tästä keskustelustakin selväksi. Myöskin se, että meillä on useampia mahdollisuuksia vielä tehdä yhteistyötä ja käydä keskustelua kiinnostuneiden kanssa. Totta kai. No Euroopan parlamentti ei voi nyt tässä olla korottamatta ääntään ja olematta mukana tämän mietinnön laadinnassa, tällaisen mietinnön laadinnassa – Mehän tiedämme, mistä me puhumme. Me tiedämme, millaisia uhkia tässä taustalla on, kun liuskekaasun käyttöä pyritään edistämään, mutta emme kuitenkaan ole varmoja, koska tutkimuksia edelleenkin tehdään, näinkin komissio totesi, ja tämä varmastikin tulee vaikuttamaan asioihin. Mutta ei nyt varmastikaan ole väärin ottaa tässä tällaista eriyttävää lähestymistapaa tämän kultaisen säännön kohdalla, eli se, että pysytään tasapainossa. No mitä nyt näistä kollegoiden puheenvuoroista ja komission puheenvuorosta on käynyt ilmi, niin eh, mm, tässä mietintö tulisi päättää sellaisella virkeellä, että muutoksia tapahtuu edelleen ja analyysin jälkeen tulemme vielä palaamaan tähän. Minä kiitän kaikkia, jotka puhuivat tästä, eh, kertovat mielipiteensä tähän mietintöön. Kaikista puheenvuoroista nyt kuitenkin yksi asia kävi selvästi esille. Me olemme valtaisan mahdollisuuden lähteellä yhtäältä, mutta tämä varomainen lähestymistapa on todellakin tarpeen. Sillä myöskin kun käydään tällaisia hyvin henkiviä keskusteluja, niin siellä puhutaan lobbaajien vaikutuksesta. Mutta täällä valiokunnassa meidän täytyy se pitää päämme kylminä ja myöskin ottaa huomioon vaikutukset ympäristöön. Menneisyydessä meillä on ollut erilaisia esimerkkejä tästä. Siellä pelot ovat käyneet toteen, on tehty julistuksia, jotka sitten ovat osoittautuneetkin vääriksi. No, minä haluan myöskin ottaa muutaman asian tarkemmin tässä tarkasteluun. Ne rahat, joita käytetään, niin niitä tulisi käyttää tieteellisen tutkimuksen edistämiseen. En ole yhtä mieltä siitä, että tässä nyt ei tulisi käyttää yhtään rahaa mineraalilouhintateollisuudelle. Ei, kyllähän tässä on kyse myöskin päästöjen vähentämisestä – hiilen varastoinnin kohdallahan me tuemme myöskin. On sitten sosiaalinen vuoropuhelu. Totta kai haluan kertoa tämän kollegalle. Tästähän me äänestimme jo viime vuonna. Varat on jo budjetoitu 200 000 euroa on siellä käytössä sosiaalisen vuoropuhelun kannalta. No vesi ja kemikaalit, nämä ovat tietysti kaksi perustavanlaatuista elementtiä, joiden kohdalla me emme pääse eteenpäin. Ymmärrän totta kai, että tässä on erinäisiä pelkoja ympäristöön liittyen, mutta meidän pitäisi kuitenkin tässä löytää kompromissi, jotta saamme työstettyä yhteisen asiakirjan. Kerran olemme siinä jo onnistuneetkin. Kysehän oli päätöslausamasta, joka liittyi maaöljyn käytön parantamiseen. Kiitoksia edustaja Sonik. Tässä tämä keskustelu. Ja 9. toukokuuta on tarkistusten jättämisen määräaika ja täällä pyydettiin, että se siirrettäisiin 24. toukokuuta, jotta tässä olisi hiukan enemmän aikaa. Keskustelu osoitti tänään, että meillä on tulossa hyvin paljon tarkistuksia. Näin ollen ehdottaisinkin, että me hiukan lykkäisimme tuota tarkistusten jättämisen määräaikaa toukokuun 24. jotta kollegat voivat hyvin vakavamielisesti näihin tutustua ja että tässä ei olisi liian kiire. No niin, kiitän tästä keskustelusta. Me pääsemme seuraan kohtaan esityslistalla. Tämä on kohta seitsemän. Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi, markkinoiden väärinkäyttö, tämä on lausunto, joka meidän täytyy antaa Ekonille. Esi- valmistelija tässä on Richard Ziba. Mikäli mahdollista, ehdottaisin, että käytämme 10 minuuttia tämän esityslistan kohdan käsittelyyn, koska meillä on vielä toinen ja meillä on tässä kiire. Richard Seber, lyhyt johdanto tähän lausuntoon. Vorsitzender, ich werde mich sehr kurz halten. Kiitos. Ihan lyhyesti. Mehän annamme tässä lausunnon ja kyseessä on se, miten tehdään mukautuksia markkinaväärinkäytöksiin ja mahdollisiin markkinaväärinkäytöksiin päästöoikeuksien osalta. Tässähän on sellainen tilanne, että 2000 vuodelta, 2003 vuodelta on direktiivi tästä asiasta ja nyt on uusi direktiiviehdotus näistä rahoitusmarkkinadirektiivistä. Eh, eli MIFIDistä, ja siihen tulevat nyt sitten mukaan myöskin eh, markkinaoikeudet. Ja nyt sitten tämän markkinaväärinkäytös eh, direktiivi pitää tähän tilanteeseen mukauttaa ja ottaa huomioon sitten tosiaan Mm, nämäkin päästöoikeus, tämäkin päästöoikeuskauppa. 80 prosenttiahan näistä päästöoikeuksista tapahtuu johdannaiskaupassa ja ne on siis katettu jo olemassa olevalla lainsäädännöllä. Mutta meidän kannaltamme on tärkeää se, että tässä on myöskin olemassa avistamarkkinat, eli sellaiset markkinat, joilla nämä yritykset, jotka tarvitsevat näitä päästöoikeuksia, niin ostavat ne suoraan, eli tässä nämä loput 20 prosenttia. Ja sitten on tietysti myöskin selvää, että kun puhutaan päästöoikeuksista verrattuna muihin markkinavälineisiin, niin sitten pitää tietysti huomioida nämä julkistamissäännöt, koska nämä liikkeeseen laskijat, niin niillähän on nämä tällaiset julkistamis säännöt olemassa ja tässä tapauksessa ovat jäsenvaltiot ja komissio, eli mm, tätä varmasti pitää mukauttaa, eli silloin julkistamistiedot koskevatkin näitä osapuolia, jotka käyttävät näitä päästöoikeuksia, eli kyseessä on tämä päästöoikeuksien suora käyttö näissä yrityksissä, eli avoimuudella ja markkinajärjestelyillä tässä on vähän erityinen sijansa. Ja sitten rajan veto Komission ehdotuksessahan ehdotetaan eh, delegoituja säädöksiä sitten tätä varten, mutta uskon, että meidän pitäisi tästä käydä keskustelua ja ö, eh, olen ehdottanut sellaista kynnystä, jonka alta niin ö, eh, markkinaosapuolia ei tarvitse vetää mukaan, koska ö, tämä tapahtuu paljon helpommalla tavalla tämä selvittely, koska ö, 7 prosenttia näistä ö, yrityksistä aiheuttaa suurin osan mm, päästöistä. Siksi ei kannata turha byrokratia luoda, vaan luoda jonkinlainen raja. Ja siitä voitaisiin sitten keskustella valiokunnassa ja saman aikaan myöskin komissiossa, jos annetaan näitä delegoituja säädöksiä, koska konkreettisessa täytäntöönpanossa voidaan sitten havaita, että nämä rajat eivät ehkä ole oikeita. Olemme ehdottaneet kolmen miljoonan tonnin hiilidioksidiekvivalenttitonnia tähän rajaksi. Tietysti komission virkamiehet ja mm, jäsenvaltiot sitten heilläkin on omat velvollisuutensa ja eivät saa käyttää myöskään näitä tietoa hyväksi. Ja tätä pitää kaikkea sitten mukauttaa vielä, jos tulee kansainvälinen päästökauppajärjestelmä. Olen suhtaudun avoimesti erilaisiin ehdotuksiin ja keskusteluun. Kiitos. Linda McEvan, bitte ganz kurz. Linda McEvan, lyhyesti, mahdollisimman lyhyesti, aivan lyhyesti toivottavasti. Ää, esittelijä tässä joutui meidän pieksämäksi ennen kuin hän tässä ryhtyi kirjoittamaan, joten tämä on hyvä. Joten olen samaa mieltä hänen tämän mietinnön kanssa. Thank you, Linda. Next colleague is... Kiitos, Linda. Seuraavaksi kollega Sila Kakkis. Aha, Lepage. Oui, monsieur le président, euh, un mot de la part. Kiitos Theodorin Kalikakiksen puolesta tässä parisena hän laati tämän tekstin ja meidän ryhmämme innostuneena otti vastaan tämän komission tekstin, joka koskee siis ähm, päätösoikeuksien mukaan ottamista tähän asetukseen. Meidän pitäisi nyt jo keskustella tästä poikkeusrajasta, joka koskee markkinaosapuolten tietojen julkistamisvelvoitetta niin, että se koskisi vain isoja markkinatoimijoita. Tämä on tarkistus numero seitsemän. Ja sitten esittäjähän on ottanut huomioon tämän pyynnön, että selvitettäisiin näitä markkina, markkinalta mm, poistamisen sääntöjä. Sitten tämä rahoitusväline säädöshän on myöskin tällainen poliittinen väline, jolla voidaan säädellä tätä markkinalohkoa. On tietysti ihan hyvä, että komissio voi puuttua sitten markkinoihin niin, että päästään komission asettaviin tavoitteisiin. Paljon kiitoksia. Muita puhujia ei luettelussa ole. Haluan antaa puheenvuoron seuraavaksi komissiolle. Please, short. Lyhyesti pyydän. Uh, Kiitos uh, puheenjohtaja. Pidämme hyvänä valiokunnan lausuntoa ja ymmärrämme jäsenten huolenaiheet siitä, että olisi kynnys jo tässä vaiheessa. Ainoa huolenaihe, mikä meillä tästä on, on millä tasolle, mille tasolle tämä kynnys asetettaisiin me tarvitsemme tähän analyysejä ja olimme ajatelleetkin, että tekisimme tästä tutkimuksen niin, että saisimme selville sen, mikä olisi hyvä kynnys. Joten siis olemme avoimia tälle kynnykselle, mutta ensin meidän täytyy kuitenkin selvittää, onko meillä tarpeeksi tietoa kynnyksen määrittämiselle. Ja sen lisäksi eh, tästä ei ole jätetty pois se jäsenvaltioiden ja, ja, ja viranomaisten yksityiset toimet ja meidän täytyy vain miettiä, millä tavalla se tehdään. Mutta siis komission ja jäsenvaltioiden virkamiesten yksityiset äh, siirrot pitäisi ottaa tähän mukaan. Richard. Paljon kiitoksia. Richard vielä. Aivan lyhyesti. No mitä tulee tähän kynnykseen, niin kuin Lindakin totesi, meidän pitäisi tästä vielä käydä keskustelua, mutta tärkeämpää on kuitenkin se, että olemme valmiita oikeus varmuuden puolesta vetämään yhtä köyttä. Ja tästä syystä olen valmis ottamaan myöskin tämän komission kannan huomioon. Kiitoksia paljon. Kiitos Richard Zeber. Tarkistusten jättämisen määräaika on 27. huhtikuuta kello 12. Melko pian siis ympäristövaliokunnassa äänestämme 29. toukokuuta ja sitten vastaavassa eli e- Ekon valiokunnassa äänestetään 9.7. Ja sitten lokakuun kakkostäykkärissä tästä äänestetään lopullisesti. Kiitoksia tästä nopeasta työstämisestä. Sitten pääsemme viimeiseen kohtaan esityslistallamme tänään aamupäivällä kohta kahdeksan. Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskeva Euroopan unionin strategia vuosille 2012-2015. Esittelijä tässä on kollega Lyotard. Ja 11 minuuttia tätä varten pyydän, että puhutte lyhyesti. Tiedän tämän tärkeä asia. Ja nyt puhe, annankin puheenvuoron sitten esittelijälle. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet dat we hier heel veel belangrijk... Kiitos tiedän puheenjohtaja, että meillä on paljon tärkeitä aiheita keskusteltavana ja on ihan hyvä, että me teemme ne laajasti. Mutta minusta on todellakin ikävää, että tämä aihe hoidetaan nyt tällä tavalla juosten. Niin, ja ennen kaikkea ajatellen koko sitä keskustelua, mikä meillä oli eläinkuljetuksista viime kerralla. Toivon, että jokainen ymmärtää, että tätä ei pidetä yhtään vähemmän tärkeänä kuin ne asiat, joille meillä riitti aikaa tänään, toisin kuin tälle. No, äh, meidän täytyy nyt äh, valiokuntana reagoida komission tiedonantoon, joka liittyy EU-strategiaan äh, eläinten hyvinvoinnista. Ja tässä nyt oikeastaan onkin se ongelma. Kysymys on tiedonannosta. Ja meidän täytyisi nyt hyvin nopeasti saada konkreettisia suunnitelmia. Minä toivon, että koko keskustelu eläinten hyvinvoinnista tai keskustella keskustelu, no ajatusten vaihto, että komissio ottaisi tämän vakavammin koska esimerkiksi eläinkuljetuksissa komissio teki äh, kirjallisen selvityksen, jota parlamentti tuki, jossa oli se kahdeksan tunnin enimmäiskuljetusmäärä ja myös tämä kansalaisaloite, johon kerättiin yli miljoona allekirjoitusta. No, ensin haluaisin puhua eh, EUn eh, yksinkertaistetusta lainsäädäntöpuitteistosta eläinten suojelulle, jonka komissio mainitsee. Komissio pyrkii eh, tutkimaan, onko mahdollista ottaa käyttöön tällainen puitteisto kaikille eläimille sekä sellaiset eläimet, joita käytetään taloudelliseen toimintaan. Me odotamme, olemme odottaneet tätä jo kauan ja haluaisimme, että se otettaisiin nopeasti käyttöön, eikä vasta 2014. Ja minun mielestäni kaikki eläimet ansaitsevat suojelua, eikä ainoastaan ne eläimet, joita käytetään taloudelliseen toimintaan. Komissio mainitsee tiedonannossansa myös äh, eläinten äh, tieteellisen hyväksikäytön ja siitä saadut indikaattorit, mutta me tarvitsemme nopeammin äh, sellaiset välineet, joilla voimme todeta, osoittaa, to, to, todistaa, että on jotakin vikaa, koska me nyt jo tiedämme, että on hyvin paljon ongelmia ajatellen esimerkiksi lypsylehmiä ja esimerkiksi kalan kasvatusta ja niin edelleen. Eli jos on mahdollista saada aikaan tällaiset tietyt indikaattorit, niin ei ole loogista, että tähän asetuksiin ei otettaisi mukaan kaikkia näitä asioita. Ja esimerkiksi täytyisi lopettaa täysin karjujen kastroiminen ilman Ähm, puudutusta ja sama koskee äh, eläinten teurastamista ja lisäksi täytyisi saada aikaan kielto myös äh, eläinten kloonaukseen, kun on kysymys äh, elintarvikekäytöstä ja samoin myös jälkeläisten käytöstä, koska meillä on tarpeeksi tieteellisiä todistuksia siitä, että tämä vaikuttaa ja vahingoittaa eläinten hyvinvointia ja sitten synergiamahdollisuudet yhteisen maatalouspolitiikan kanssa. Synergia kuulostaa hyvältä ja sen vuoksi kysynkin komissiolta, voisiko se tutkia mitä mahdollisuuksia tai mitä vaikutuksia nykyisillä ei-kestävillä karjankasvatusmenetelmillä on ihmisen ja eläimen terveyteen ja ympäristöön. Ja viittaan tässä ennen kaikkea yhä palaavaan ongelmaan, joka liittyy äh, resistensseihin, antibioottiresistensseihin, joka liittyy teho maataloustuotantoon. Tällä alueella äh, täytyy saada synergiaa sekä elintarviketurvallisuudelle että ihmisten terveydelle. Toiselta osin äh, tavoitteena haluaisin että tämä otetaan mukaan myös seitsemännessä ympäristöpuiteohjelmassa ja että mukaan otettaisiin myös villit eläimet ja että saataisiin aikaan parempaa karjanpitoa. Yksi sivu on hyvin vähän ja tähän on vaikeaa ottaa kaikkia mukaan, mutta toivon kuitenkin, että te teette tarkistuksia, koska esimerkiksi eläinten kuljetukseen olen saanut jo 54 tarkistusta, joten odotan, että tähänkin niitä tulee. Kiitoksia tämän lausunnon valmistelemisesta. Ja nyt sitten pääsemme varjo esittelijöihin muista ryhmistä Pilar Ajuso. Meillä on nyt oikeastaan 10 sekuntia kaikille, mutta me hiukan saamme kyllä tätä venytettyä, mutta lyhyesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Myöskin minä olen sitä mieltä, että tässä on aivan liian vähän aikaa nyt näin tärkeä, tärkeän asian käsittelyyn. Minä nyt puhun lyhyesti. No meillä on kyllä kaikkein tiukimmat määräykset koko maailmassa, mitä tulee eläinten hyvinvointiin. Totta kai pitää myöskin paikkansa, että suurin osa kansalaisista pitää tätä oikeana, mutta sitten kun valitaan tuotteita, tai vaaleissa. Tämä on vain yksi aihe muiden joukossa. 70 miljoonaa euroa komissio nyt käyttää eläinten hyvinvointiin. Investoinnit esimerkiksi häkkeihin ja muutoksiin. Tässä puhutaan kuudesta miljardista eurosta EUn alueella. 1,4 miljardia euroa tämä kyllä vaikuttaa ja muuttaa meidän maanviljelijöidemme kilpailukykyyn. Jos nyt samanaikaisesti lihaa, munia äh, ja muuta tuodaan sellaisista maista, jotka eivät noudata samoja määräyksiä, niin tämä on kyllä vaikeaa. Tuotteet, jotka eivät vastaa eurooppalaisia standardeja, niin ne täytyy analysoida. Joko tämä tai sitten todellakin viedään läpi tiedotuskampanja kuluttajille, jotta kuluttajat tietävät, mitä he kuluttavat. Joten tässä täytyy myöskin hiukan ajatella talouskriisiä. Eläinten hyvinvointi. No, maailman kauppajärjestössäkin sitä tulisi käsitellä. Mikäli ei, niin teemme todellakin asioita, jotka eivät ole tuottajien etujen mukaisia. No kohta yksi tässä Liotaarin lausunnossa – artikla 13 sopimuksesta. Tässä puhutaan kuluttajan suojasta, että se olisi samanlaista sekä kuluttajan että eläinten kohdalla. No kyllähän tämä on totta, mutta eihän tämä nyt kaikki tarkoita välttämättä samaa. Eläinten hyvinvointi on asia, jossa täytyy myöskin ottaa huomioon erilaiset määräykset, jotka liittyvät esimerkiksi liikentiin, kuljetuksiin ja karjan pitoon. Eihän tämä nyt ole sama asia. No kuluttajan politiikka ja ympäristöpolitiikka, myöskin artiklassa 13 jo näin todetaan. Niin kuin kollegakin sanoi. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että meidän täytyy ottaa kaikki eläimet, kaikki erilaiset villieläimet, kotieläimet, No villieläimet, siis tässähän nyt on kyse myöskin eläintarhaa e, eläimistä. Ja on olemassa myöskin direktiivi vuodelta 1992, joka on jo tässä asiassa voimassa. No sitten kommentit. Asetuksessa vuodelta 2005 todetaan, tai komissio toteaa, että eläinten hyvinvointia ei voida riittävästi suojella, koska määräyksistä ei pidetä kiinni, mutta nehän on kuitenkin olemassa – No tietysti nämä villieläimetkin, minulle täytyy jonkun selvittää, että mitä niillä tarkoitetaan. Kaikkien villieläinten suojahan se ole mahdollista. Anteeksi, että joudun tässä keskeyttämään. Haluan nyt vain kertoa, että kuinka paljon aikaa me olemme käyttäneet lainsäädäntötyöhön. 32 minuuttia. Tämä todellakin aiheuttaa minulle päänsärkyä. Ja pyydän, että tekin myöskin puhutte koordinaattoreille tästä aiheesta, että ehkäpä tärkeimmissä, että kiinnittäisin enemmän huomioon lainsäädäntöön, koska se on vain noin 25 prosenttia ja kaikki muu on cappuccinoa, kermavahdot päällä. kermavahto. tätä suhdetta ei enää tässä näy ja näin ollen annankin puheenvuoron kollega Sarnonille liberaaleille. Puhukaapa lyhyesti. Ja ehkä voisitte myöskin puhua työryhmästä tästä, että me tarvitsemme enemmän aikaa lainsäädäntötyöhömme. Anteeksi. No niin, nyt. Protesta della collega Liotarda è un tema molto importante. Niin, tosiaankin tämä on tärkeää mietintö. Ei tätä voi näin muutaman minuutin kuluessa käsitellä. Ei kannata jättää tällaisia asioita aina istunnon loppupuolelle pitäisi kunnolla keskustella tästä asiasta, eikä vain muutamassa minuutissa, mutta kiitokset kuitenkin Leotardille. Minusta tuntuu, että on tosiaan hyvä tarkastella tätä 13 artiklan sisältöä. Sen pitäisi olla ensisijainen verrattuna yhdenmukaistamispolitiikkaan. No, ihan lyhyesti pitäisi myöskin tarkastella tätä kahdeksan tunnin kysymyksestä ja 15.3. annettua enemmistön antamaa päätöslauselmaa. Ja tosiaan mitä tulee näihin suojeluperiaatteisiin, esimerkiksi kaninin osalta ja lemmikki eläinten osalta – eli minimisäännöt suojelua varten, tunnistamis, pakolliset tunnistamisjärjestelmät ja niin edelleen, josta on toinen päätösasema olemassa 26. päätösasema vuodelta 2011. Ja sitten nämä kulkukoirat, niistä on tullut kuusikin vetomusta vetomuslautakunnalle, joista on esimerkiksi yhden allekirjoittanut 60 000 ihmistä ja toisen 80 000 ihmistä, niin että tämä kysymys nähtävästi koskettaa monia kansalaisia. Meillähän on eläinten kuljetusta koskevia säännöksiä, mutta ei sitten puhuta mitään ihmisen parhaasta ystävästä koirasta. Ja sitten toisaalta nämä metsästyseläimet, esimerkiksi Italiassa niin meillä on 700 000 metsästäjää. Jokaisella voi olla kymmenen eläintä, jotka on voitu pyydystää poikkeusluvalla. Ja sitten esimerkiksi näitä osallistuslintuja voidaan sitten pitää loputtoman aikaa. Ja sitten täytyy huomioida tämä vesidirektiivi, koska monissa jäsenvaltioissa ei huomioida vesipuitedirektiiviä tässä yhteydessä. Uh, next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi Bas Eichhout. Lyhyesti pyydän. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ei tässä nyt kannata käydä mitään pitkää keskustelua, koska se ei ole mahdollista. Joten ainoa asia, jonka nyt tässä sanon, on se, että me tuemme täysin esittelijää siinä, että hän varmistaa, että tästä yhdestä sivusta tulee hiukan isompi ja painottaa esimerkiksi VTO ja eläinten hyvinvointia. Myöskin eh, tämä eläinkoekysymys ja painotetaan vielä kieltoa, jonka pitäisi astua voimaan melko pian kosmetiikan osalta. Meidän pitäisi hiukan myöskin puhua näistä viljelyistä kaloista enemmän ja lypsykarjasta ja myöskin tämä etiketöinti jossa komissio on hiukan vastahankaa, niin meidän pitäisi tässä parlamenttina olla hiukan selkeämmin mukana. Toivottavasti ensi kerralla meillä on myöskin hiukan enemmän aikaa käydä keskustelua tästä. Kiitoksia Bas Eichhout. Meillä oli nyt tässä varjoesittelijät. Me aloitimme tänään keskustelun oikea tai hyvissä ajoin ja myöskin tulkit aloittivat silloin ja pyydän, että nyt jatkamme englanniksi, koska tulkit ovat ansainneet lounastauon ja me voimme jatkaa keskustelua englanniksi, koska muuten joudumme ongelmiin vielä tulkkauksen kanssa.